Benvenuti a tutti, diamo inizio. Tervetuloa kaikille. Aloitetaanpa kokous. Hyväksytään esityslista. Hyvät kollegat, komissio on ehdottanut että se kertoo meille ennen kuin se virallisesti antaa parlamentille tämän uuden komission asetusehdotuksen liittyen GMO jäänteisiin rehuissa. Tämä asetus hyväksytään seuraavina päivinä. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja, ja sitä käsitellään tarkastelumenettelyn kautta. Tämän komitologian menettely, johon parlamentti osallistuu. Ja ehdottaisin, että ottaisimme tämän asian esityslistalle juuri ennen meidän äh, työryhmämme, joka käsittelee yhteistä maatalouspolitiikkaa. Jos tämä teille sopii, voimme hyväksyä esityslistan tällä muutokselle. Sopii teille hyvä. Ilmoitusasiat. Tämänpäiväinen kokous äh, menee suorana nettiin. Ja seuraava kohta, kohta kolme, antibioottiresistenssi, suullisen kysymyksen hyväksyminen. Koordinaattorit ovat päättäneet tehdä suullisen kysymyksen antibioottiresistenssissä. Tämä suullinen kysymys on jaettu valiokunnan jäsenille. Koordinaattorit ovat myös päättäneet, että olisi hyvä lisätä tähän suulliseen kysymykseen päätöslauselma esitys meidän valiokunnaltamme. Tämä asiakirja voidaan sitten käsitellä täysistunnossa joko touko- tai kesäkuussa. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin sitten pidän tätä suullista kysymystä hyväksyttynä. Kohta neljä. Neuvoston asetuksen 1234-2007 muuttaminen maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta. Esittelijänä tässä on James Nicholson, jota en näe salissa. Hyvät kollegat, kuten muistatte, maito- ja juustoalan kriisin jälkeen vuonna 2009 komissio ehdotti lainsäädäntöpaketti, jonka tarkoituksena on vakauttaa markkinat tasapainottaen kysynnän ja tarjonnan sitä kautta, että vahvistetaan tuottajien sopimussuhteita, vakauttaa tuottajien tulot ja lopuksi vahvistaa koko tuotantoketjun, koko tuotantoketjua. Vaikka nämä ehdotukset menevätkin oikeaan suuntaan, niin on kuitenkin vielä paljon asioita, jotka on selvitettävänä, kuten ja siksipä antaisin heti puheenvuoron James Nicholsonille. Hän voi antaa meille ensimmäisen näkemyksen tästä ehdotuksesta. Kiitän komission edustajia ja heti James Nicholsonin puheenvuoron jälkeen käymme keskustelua. Eli jos haluatte puheenvuoron, niin ilmoittakaa sihteeristölle. Jamesilla on nyt puheenvuoro. Uh, thank you very much, Chairman. First of all, uh... Kiitoksia. Minä aloitan heti aluksi sanomalla, että nämä esitykset ovat teollisuudessa nähty, niin on nähty hyvinä. Täällä on hyvin monia osa, osapuolia, jotka edustavat eri sektoreita Euroopan tuottajajärjestössä. Meillä on monenlaisia kattojärjestöjä, kansallisia järjestöjä ja myöskin eräitä pysyviä edustustoja Brysselissä, jotka ovat osallistuneet tähän. Alku reaktiot ovat melko positiivisia, mutta sitten kun menemme vähän syvemmälle näihin ehdotuksiin, niin pääsemme niihin tarkemmin pureutumaan. Tämä tietenkin liittyy siihen, että miten teollisuus toimii sen jälkeen, kun kiintiöt poistetaan. Meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä, minkälainen vaikutus kaikella tällä on maitosektoriin tämän kauden jälkeen. Minä vain lyhyesti kerron siitä, mitä olen itse ajatellut, koska minä yritän esittelijänä olla melko avoin ja kuunnella sitä, mitä muilla on kerrottavaa. Mutta kuitenkin minä ehkä haluaisin ottaa tästä esille neljä asiaa. Ensinnäkin nämä sopimukset. Tässä nyt olen ehkä argumentoiva, mutta meidän pitää ensin miettiä sitä, että haluavatko tuottajat sopimuksia, koska minä olen kuullut eräältä järjestöiltä, että ne vastustavat niitä. Tämä on kuitenkin vapaaehtoinen toiminto noin kansallisella tasolla ja tämä varmastikin on hyvä asia, koska sillä tavalla maat saavat tarvitsemansa jouston. Minua kuitenkin kiinnostaisi tietää, että mitkä maat realistisesti ottaen ottavat tämän vaihtoehdon käyttöön. Ja en vielä tiedä ihan tarkalleen, mitä ehdotuksessa on sisällä. No sitten sopimusehdot ja määrät, hinnat ja yksinoikeudet. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, jotta tämä tulee oikein tekstiin. Minä haluaisin toimia siten, että mahdollisimman paljon joustoa tekstiin jäisi. Täytyisi katsoa tekstin alkuperäistä mallia, jossa tuottaja voi pyytää sopimusta, jos hän haluaa. Sellaisessa maassa, missä sitten pakollisia sopimuksia ei ole, niin se asia on sellainen, jota tulen katsomaan tarkemmin. Meidän täytyy näistä sopimuksista miettiä sellaista, että missä niitä voitaisiin soveltaa – ja pitää katsoa, minkälaisia ehtoja näihin sopimuksiin liitetään. No sitten tuottajajärjestöt ja hintaneuvottelut ja miten tätä neuvotteluvoimaa voidaan e, käyttää silloin, kun sopimuksia tehdään, niin en tiedä, miten tämä jatkossa tulee toimimaan. Minä tiedän, mikä tässä on nyt tavoitteena, niin on tarkoitus järjestää tuottajat paremmin, jotta e- heidän neuvotteluasemansa tulisi vahvemmaksi. Kaksi tärkeää kysymystä tähän liittyy. Ensinnäkin on tämä prosenttimäärä 32 prosenttia ja 3,5 prosenttia. Näihin on eh, liittynyt hyvin paljon eri mielisyyttä. Erät haluaisivat näitä lukuja ylemmäksi ja toiset alemmaksi. Ja erilaiset eh, toimijat eh, eri asemissa, niin heillä on hyvinkin erilainen näkemys eri maissa näistä rajoista. Täytyisi keskittyä siihen, että löydetään sellainen luku, jossa toimintaan on tehokasta, mutta jossa kuitenkin kilpailukyky säilyy ja tämä täytyisi eh, kilpailulakien eh, kautta vahvistaa, koska kyllä meidän täytyy valiokunnassamme miettiä tarkkaan, mitä kilpailulainsäädäntö, miten se liittyy tähän kokonaisuuteen. Eikä pelkästään kilpailuviranomaiset, eh, vaan, vaan että jos nämä tuottajajärjestöt tulevat pikkutuottajiin nähden liian voimakkaiksi, niin ne ovat sellaisia asioita, joihin on paneuduttava jatkossa – sitten osuuskuntarakenteet ja niiden puolustaminen. Mitä, mitä niihin tulee, niin niiden roolia varmastikin eräissä maissa haluttaisiin vahvistaa, eikä tämä mielestäni mikään ongelma olekaan. Meidän täytyy myös miettiä niitä maita, joissa on kaikkein alhaisimmat luvut. Ja tuntuu siltä, että nämä eivät ehkä olisikaan niin hyödyllisiä ja täytyisi miettiä, että minkälainen kanta siihen otetaan. Tuottajajärjestöjen kohdalla meidän täytyy katsoa näitä lukuja ja sitten mm, osuuskuntien roolia. Sitten toimialajärjestöt, mm, siitäkin olisi hyödyllistä miettiä. Malli on olemassa vihannessektorilla, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä hyväksi markkinoinnissa ja hinnanmuodostuksessa. Herrat tahot ovat olleet huoleissaan siitä, että, että toimialajärjestöt eivät ole sopivassa roolissa. Meidän täytyisi katsoa tätä kohtaa erityisen tarkkaan komission ehdotuksessa. Sitten avoimuus, mikä mielestäni onkin tärkeä. Tästä usein mielellään puhutaan silloin, kun se on sopivaa, mutta sitten kun se ei puhujalle sovi, niin asia jätetään sivuun. Jos meillä ei enää ole kiintiöjärjestelmää, monethan ei edes muista, minkälaista elämä oli ennen kiintiöitä, niin me tiedämme, mitä tapahtui 2008 silloin, kun tuli aivan liikaa tuotantoa Euroopan markkinoille, emmekä voineet millään tavalla valvoa tilannetta. Meidän täytyy ottaa mukaan eh, tällaista raportointia komissiolle, koska meidän täytyy tietää, minkälaisia määriä kussakin maassa tuotetaan. Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jossa me tiedämme tuotantomäärät, koska sillä tavalla tieto kulkee. Meidän täytyy myöskin ymmärtää, minkälainen tilanne markkinoilla on ja lisätä e, tietoa tästä segmentistä, jotta voidaan sitten tarjontaan ja kysyntään ajallaan reagoida. Jokainen varmasti on samaa mieltä, että tämä osa ehdotuksesta on myönteinen. Meidän täytyy käyttää modernia teknologiaa hyväksemme. Meidän on ihan helppo kerätä tietoa keskitetysti sitten napin painalluksella saadaan tietoa sitten siirrettyä sinne, missä sitä tarvitaan. Ja sitten lopuksi Minulta on myöskin kysytty järjestöjen taholta, että miten tämä pehmeä lasku onnistuu. Tämähän luvattiin monta vuotta sitten jo, kun päätettiin, että kiintiöistä luovutaan. Miten tämä sitten saadaan toteutettua? Tietenkin tähän liitteessään liittyy myöskin laatupolitiikka. Minun on tässä nyt todettava, minä olen kuunnellut tarkkaan varjoesittelijöitä ja myöskin kaikkia valiokunnan muita jäseniä. Ja minun mielestäni on niin, että meidän pitäisi pääpiirteissään pysyä tässä ehdotuksessa, eikä pitäisi Pandoran lipasta avata, koska siitä ei koskaan tiedä, mitä sieltä tulee. Kuitenkin samalla minä ymmärrän sen, että ihmiset haluavat tietää, miten heidän Eh, omaa sektoriansa tässä suojellaan. Tulen katsomaan kaikkia yksityiskohtia tarkkaan ja sitten toivon mukaan minä esitän oman mietintöni valiokunnalle tuossa huhtikuun puolen välin paikkeilla. Olen hyvin kiinnostunut kuuntelemaan sitä, mitä varjoesittelijät ja muut ovat asiasta mieltä ja yritän todellakin löytää sitten kompromisseja järkevällä tavalla. Tässä mahdollisuus luultavasti aukeaa parlamentillemme saada näkemyksemme esiin siitä, mitä, mitä me olemme tästä politiikasta mieltä. Täytyy hyvin kuitenkin tiedostaa se, että tässä on hyvin monen tuottajan elinkeino kyseessä. Monenlaisia maita, monen tasoista tuotantoa on kyseessä eikä ole mitenkään helppoa löytää sellaista mallia, joka sopisi kaikille kaikissa maissa. Mutta minä toivon, että se joustavuus, mitä olen lähtenyt hakemaan, että sen saamme toteutumaan sillä tavalla, että tämä politiikka toimii käytännössä ja että se palvelee niitä, jotka tuottavat ja jotka jalostavat tämän sektorin tuotteita. Grazie James. Grazie del tuo lavoro. E adesso iniziamo su... Kiitoksia James, kiitoksia työstäsi. Eh, ja nyt aloitamme keskustelun. Eh, täällä on jo muutamia puhuja listalla. Olkaa hyvä. Permitam que comece por fazer duas apreciações gerais. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muutaman yleisen eh, selvit tämän kommentin tehdä, niin nämä ovat kriittisiä kommentteja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tässä asiakirjassa ehdotetaan, että valmistellaan tulevaisuutta ilman kiintiöitä, mutta jotta tämä olisi kestävää, periaatteessa pitäisi huomioida koko tuotantoketju, ja näin ei tehdä. Tässä puhutaan ainoastaan suhteista tuottajien ja äh, teollisuuden välillä äh, ensimmäinen vaihe, mutta tuotteiden levitys, sitä ei laisinkaan tässä käsitellä. Kuitenkin suurin osa voitoista, suurimmat marginaalit ovat tuotantoketjun loppupäässä. Toinen kritiikki koskee niitä ehdotuksia tässä asiakirjassa, jotka koskevat erityisesti niitä jäsenvaltioita, joissa on suuria maidon tuottajia, joilla on hyvät vientimahdollisuudet ja jossa tällä alalla saadaan suuria voitteita, per, voittoja. Pelkään pahasti, että tämä malli saattaa johtaa siihen, että maidon tuotanto keskittyisi ainoastaan joihinkin erikoistuneisiin jäsenvaltioihin ja maidon tuotanto päättyisi muissa jäsenvaltioissa. Tätä ei voitaisi mitenkään hyväksyä eikä tämä myöskään äh, edistä sitä monimuotoistamista, jota komissio aina äh, väittää edistävänsä. Siksipä en tällä hetkellä pysty hyväksymään sitä, mitä tässä meille ehdotetaan, koska tässähän sanotaan, että tämänhetkinen kiintiöjärjestelmä korvattaisiin. Minä olen nyt tässä keskittynyt ainoastaan kahteen tärkeään asiaan. Muita tärkeitä asioita ovat nämä sopimukset. Olen jo kuullut koko tätä alaa, jotta voin täällä puhua tämän alan nimissä. Erityisesti Azoreilla sanottiin seuraava. Näiden sopimusten täytyy olla pakollisia ja samanlaisia kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin välttää kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden välillä. Eli näiden sopimusten täytyy olla pakollisia ja niissä täytyy olla indeksiin sidottu hinta niin, että on riittävästi joustavuutta myös päivittää tarvittaessa hintoja. Ja mm, siinä täytyy olla myös arvioitu tuotantomäärä mainittuna vuoden ajalta. Me emme myöskään saa unohtaa, mitä ratkaisuja löydämme ylijäämille, joita ei ole sopimuksissa. Toinen asia liittyy maatalousjärjestöjen, tuottajajärjestöjen ja äh, erilaisten kattojärjestöjen välillä. Toivoisin, että Euroopan unioni huomioisi eri jäsenvaltioiden kattojärjestöjen menestystarinan. Tällä tavoin voitaisiin luoda malli, joka varmistaisi sen, että erilaisten järjestöjen rauhanomainen yhteiselo olisi mahdollista siis sekä ammattijärjestöjen että ähm, maanviljelijöiden tuotantojärjestöjen. Meidän täytyy äh, hyvin paljon vielä työstää tätä asetusluonnosta, jos haluamme saada kestävää kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset esittelijälle Hän on hyvin selkeästi ja asiantuntevasti puhunut tästä aiheesta. Minusta tuntuu, kuten äsken kävi puheenvuorosta selkeästi ilmi, että tuo luvattu pehmeä lasku on tärkeä asia, mutta kyse on enemmästäkin kuin siitä, mitä tässä mietinnössä nyt esitetään. Ja tässä olen esittelijän kanssa samaa mieltä, kun hän sanoi, että tämä on yksi askel ja tärkeä askel, joka on otettava. Ja sen jälkeen tarvitaan toinen ja kolmas askel, mutta että ylipäätään nyt komissiolta teksti saadaan, niin se on jo edistystä verrattuna edelliseen komission jäseneen, koska ennen vaan on sanottu, että pehmeä lasku kyllä riittää. Nyt meillä on kuitenkin toimia, joilla tuetaan siirtymistä kiintiön järjestelmästä pois. Ja tämä päätös on jo tehty tästä siirtymästä, että luovutaan kiintiöistä. Nyt meidän pitää vain pohtia, miten tämä asia hoidetaan. Ja tässä hoitamiskysymyksessä olen kanssamme, kanssani samaa mieltä siitä, että paljon työtä on tehtävä Saksan kannalta. Ne, joihin minä olen ollut yhteydessä, ovat selvästi sanoneet, että jokaisella on tietenkin omia etuja, joita ei haluta muuttaa, mutta joka tapauksessa tämä askel on nyt otettava vähän niin kuin esittelijä Nikolson tänään esitti, jotta voimme saada tämän paperille. Ja jotta voidaan saada tämä ensimmäinen askel, että jotain on tehty tässä prosessissa, jotta sen jälkeen toisessa, kolmannessa askeleessa edetään, kunnes lopulta on päästy pitkällä aikavälillä siihen, että pohditaan koko maitoalaa, me voimme varmasti oppia jotain siitä, miten tähän täyteen vapauteen suhtaudutaan, vaikka se ihan täysin toteutuisikaan tai onnistuisikaan. Kiitäisin esittelijää ja asiakirjan varmasti pitempi kuin tämä suullinen esitys. Siellä varmasti tarvitaan ehkä muutamia tarkistuksia, mutta kaiken kaikkiaan tässä ja komission ehdotuksessa on paljon mitä me voimme olla mukana työstämässä ensin ja sitten lopulta toivottavasti tukemassa. Tabella. Morvei Tarabella. Köszönöm szépen, szeretettel gratulálok a raportőrnek a sok munkájához. Kiitän esittelijä sydämellisesti hänen työstään. Hän on tehnyt hyvin paljon työtä, mutta en ensimmäistä kertaa joudu viittaamaan siihen, että uudet jäsenvaltiot – ja jäsenvaltiot, eh, jotka ovat elineet kommunismin alaisena, eh, niin niiden jäsenvaltioiden huomioita, eh, perinteitä ei oteta laisinkaan huomioon. Tässä mietinnössä oletetaan, että tuottajat työskentelevät tuottajaorganisaatioissa, toimialakohtaisissa organisaatioissa, joissa he puolustavat etujaan suuryrityksiä vastaan. Unkarissa tällaisia suuryrityksiä on ja on suuri, niillä on suuri valta, mutta entisissä kommunistisissa maissa näin e, ei kuitenkaan toimita, koska järjestöelämään osallistuminen oli vaikea kommunismin alaisena ja ammattiliitto on unkarilaisille maanviljelijöille ennemminkin jotain pelottavaa, koska mm, tämä tällaisen järjestötoimintaan osallistuminen oli vaikea kommunismin aikana ja suuri pääoma yrittää hyödyntää tätä tilannetta ja äm, rautaesiripun murtumisen jälkeen ei ollut oikeastaan ketään, joka olisi puolustanut tuottajien etuja, joten äh, lähtökohtamme neuvotteluissa on aivan erilainen kuin äh, läntisten jäsenvaltioiden tuottajien kohdalla, unkarilaisten maanviljelijöiden kohdalla sopimusvapautta ei esimerkiksi pidetä niin myönteisenä kuin perinteisissä markkinatalouksiin pohjautuvassa demokratiassa. Lähtökohta on se, että että sopimuskumppaneilla on samat oikeudet ja velvollisuudet Unkarissa ja muissa entisissä kommunistissa maissa ei valitettavasti ole näin. Ja esittelijä sanoo, hyvin paljon joustavuutta olisi tärkeää olisi tärkeää, että nämä sopimukset eivät olisi pakollisia. Tämä olisi hyvä, jos meillä kaikilla olisi samat mahdollisuudet, jos neuvottelukumppaneilla olisi sama asema. Meillä ei kuitenkaan näin ole. Tämä myönteinen sana joustavuus, meillä se tarkoittaa pienviljelijöille sitä, että he ovat täysin suuryritysten armoilla. Tällainen sopimusvapaus se on myönteistä perinteisessä demokraattisessa valtiossa, mutta meidän maissamme, meidän alueellemme tilanne on erilainen. Suurin haaste on saada aikaiseksi äh, viljelijöiden etujärjestöjä ja pyytäisin, että esittelijä huomioisi meidän erilaiset kokemuksemme ja vetoaisin myös unkarilaisiin maanviljelijäjärjestöihin, jotta ne lähettäisivät teille nämä tiedot ja kutsuisin teidät mielelläni käymään maassani ja pyytäisin, että keskustelisitte viljelijöiden kanssa ja sitten tietäisitte, mistä meillä on oikeastaan kyse. Tarabella, poi. Kiitoksia edustaja Tarabella. Merci monsieur le président. Je voudrais peut-être euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin aloittaa siitä, että kerron mitä ennen oli ennen ja mihin ollaan menossa. Meillä oli ennen 2004 tämä kiintiöjärjestelmä ja sitten tässä kävi niin, että tuotantoa oli hyvin paljon liikaa ja tämä tuli hyvin kalliiksi. Piti ensinnäkin varastoida ylijäämätuotanto ja sitten tuhota se. No sitten kun kiintiöt putoavat pois kuviosta 2015. Ja nyt kun meillä on tämä modulaatio sellaiselle markkinalle eh, sovellettuna 2009 me näimme ilmiön, eh, me näimme tällä, tällä markkinasektorilla, joka eh, tip, putosi 40 sentistä 18 senttiin litran, siis tämä ei ollut ollenkaan kannattava markkina. No täällä puhui esittelijä joustavuudesta, mutta jos on kysymyksessä se jousto, joka e, liittyy siihen, että tarjonta e, sovelletaan entisiin kiintiöihin, niin, niin jos tällainen ja tällainen järjestelmä otetaan käyttöön kiintiöiden sijaan, no miksi, miksi, miksipä ei. Mutta jos josto tarkoittaa hintoja, niin komission ehdotuksessa täytyy kiinnittää näihin laskentamenetelmiin huomiota enemmän kuin hintojen määräämiseen, niin silloin tulemme tähän tilanteeseen, jossa nyt olemme. Esimerkki, josta harvoin, jota harvoin on ajateltu, Kanadasta. Kanadassa siellä on eh, sopimuksia. Sanottiin näin, että Kanada on hyvä esimerkki sopimuskäytännöistä. Järjestelmä on hyvin vakaa. Tiedättekö, kuinka paljon eh, tuottaja saa, siis 82 senttiä litralta, eli tämä on noin 60 senttiä meidän rahassamme ja ketkä sitten käyttävät maitoa, aivan kuten täällä suuret juustolat ja, ja suuri tämän alan teollisuus. No, maidon sääntelyvirasto hoitaa sen, että maito kuljetetaan tiloilta meijerinä ja sitten loppujen lopuksi kuluttajille. Joten siis tuottaja maksaa noin kahden sentin verran kuljetuksesta – joten nettoa tulee noin 58,9 senttiä per litra. On aivan selvää, että Kanadassa on vero maitotuotteille, jotka tulevat muualta. Se on aivan selvää. Minä olen nyt ehtinyt keskustella kaikkien kollegojeni kanssa, mutta ehkä me voisimme jotakin kansainvälisen kaupan dogmeja ottaa käyttöön. Miettisimme kilpailuasioita. Katsotaanko peiliin joka aamu ja äh, ovatko he tyytyväisiä siihen, että kilpailu toimii samalla tavalla kuin muilla sektoreilla, kuten vaikka energiasektorilla? Ovatko kilpailun myötä telekommunikaatioyhteydet halventuneet? Mm, France Telecom, tiedätte miten on käynyt. No niin, en tästä nyt halua mennä harha teille, mutta kuitenkin näiden kiinnostavien toimenpiteiden jälkeen, mitä komissio ehdottaa sopimusasiat ja marginaalihinnat kussakin maassa, meidän pitäisi mennä pitemmälle. Miten esittelijä Nicholson, onko hän sillä linjalla, että julkisen vallan pitäisi voimakkaammin tätä käydä sääntelemään? vai jätetäänkö koko asia yksityisen puolen hoidettavaksi? Ja jos näin on, niin kuka, mikä sen hoitaa, mikä, miten varastointi, pitääkö olla joku seurantavirasto, kuka näitä marginaaleja vahtii ja miten näitä hintoja sovitetaan sitten eh, jakeluun sillä tavalla, että se kussakin maassa menee tuotantomäärän mukaan. Mä olisin kiinnostunut tietämään, että miten julkisen vallan rooli esittelijän mielestä asettuu. Bella, onorevole Kost. Kiitoksia. Eh, edustaja Tarabella, edustaja Kostinger. Kiitoksia. Ja kiitoksia esittelijälle tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä. Mielestäni on hyvä, että huomioidaan se, että maitomarkkinat ovat erittäin arkaluontoinen ala ja tar- siksi tarvitaan erityisiä ratkaisuja. Erityisen tyytyväinen olin tähän hinta avoimuuteen ja esittelijä jo äh, mainitsi hyvin sen dilemman, jossa me olemme äh, aina äh, hinta-avoimuuden suhteen. Tärkeää on kuitenkin, että saadaan EUn laajuisesti yhtenäiset säännöt ja erityisesti yhtenäinen täytäntöönpano. Minun mielestäni kuitenkin tässä puuttuu se, että jos puhutaan eh, hinta-avoimuudesta, niin tarvitaan myös säännöt polkumyynnin kannalta, koska me tiedämme edellistä mietinnöistä, millaisen painostuksen alaiseksi tuottajat joutuvat, kun eh, he neuvottelevat suuryritysten ja elintarvikeketjujen kanssa. Haluaisin kuitenkin vielä puhua äm, erityisalueista. Jo, hyvin monet alueet ö, ovat sellaisia, että niis, niiltä jos maitotuotanto lähtee, niin siellä ei muuta voida tuottaa. Ja tällä alueella, erityisesti vuoristoalueella, niille pitäisi löytää hyviä ratkaisuja tulevaisuuden kannalta. Ja haluaisin vielä viitata tähän pakettiin, jossa mainittiin suoramarkkinoinnin annettava laatumerkintä ja vuoristoalueet. Minun mielestäni tämä on hyvä asia, jotta myös näillä alueilla on, näille alueille, näiden alueiden maitotuotannolle olisi markkinat tulevaisuudessakin. Edustaja Reimers. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Nikolsonia hänen puheenvuorostaan. Viittaisin kolmeen asiaan. Ensinnäkin siihen, että keskusteluissa siitä, onko kyse siitä, että sopimukset ovat vapaaehtoisia vai pakollisia, pitäisi muistaa sopimusvapaus, joka on taattava oikeudellisesti. Mielestäni tässä mielessä pakolliset sopimukset voidaan sulkea ulkopuolelle, koska tämä ei olisi juridisesti varmaankaan kestävä valinta. Ja sitten kysymys, joka on tullut esiin usean kerran, 3,5 prosenttia EU-laajuisesti tai 33 prosenttia enimmillään meidän tarjonnan osalta. Miten Tämä nyt tulisi ymmärtää, kun siellähän sanotaan myös, että osuuskunnat suljetaan koko järjestelmän ulkopuolelle, eli 3,5 prosenttia EUn koko tuotannosta mukaan lukien osuuskuntien vai ilman osuuskuntia. Tässä on varmasti erilaisia näkökantoja ja tuo seikka pitäisi välttämättä selvittää. Eli mikä nyt otetaan pohjaksi? Ja sitten vielä avoimuudesta. Yleisempi ongelma avoimuuteen liittyen. Avoimuus on välttämätöntä, että voidaan huolehtia valvonnasta, mutta liika avoimuus haittaa, aiheuttaa haittaa kaikille. Eli jos vaaditaan ilmoitus määristä ja sanetaan komissiolle, niin ei siinä mitään, mutta komission on huolehdittava siitä, että nämä luvut eivät pääse markkinoille uudestaan liian nopeasti tai päädy sinne, koska muuten – viedään pohjaa siltä, miten tuottajat voivat suunnitella. Eli vasta pidemmän ajan kuluttua voidaan antaa nämä tiedot eteenpäin, tai ei anneta niitä eteenpäin ollenkaan, koska sopimusosapuolten asema heikentyy, tuottajien asema. Tämä on ollut hankana aikaisemminkin, kun puhutaan tiedoista, että tällä sektorilla suuryritykset voivat hankkia näitä tietoja ja ostaa niitä jostakin. Ja pienillä tuottajilla on vaikeuksia saada näitä lukuja, tietoja ollenkaan. Eli haluaisin huolehtia siitä, että avoimuuttakaan ei ole liian paljon. Three points. The first one is fairly light-hearted and concerns you. Niin, ensimmäinen kohta liittyy teihin henkilökohtaisesti. Minä ajattelin teitä, kun rugby-peli oli Italian ja Irlannin välillä käynnissä, minä ja minulla on poikia, jotka, jotka pelaavat myös tätä. Mekin kannatimme Italiaa ja pyysivät välittävään terveiset, että loistavaa peliä, mutta me todella haluaisimme, että te menestyisitte. Minä olen kirjoittanut komissiolle näistä asioista jo kirjallisesti, mutta onko komission tarkoitus pitää täällä sääntö voimassa, jossa annetaan tietyt minimiedellytykset sopimukselle, sopimuskäytännölle, vaikka se olisikaan pakollista tässä maassa, josta on kyse. Tarabella tässä mainitsi Kanadan. No, se on itsenäinen valtio, joka tekee omia maatalouspäätöksiä. Ja minä haluaisin nähdä Britannian ulkopuolella eh, Euroopan unionin ja Kanadan tyyppisesti, koska, koska tässä oli sitten VTO-säännökset. Grazie, grazie per il tifo per l'Italia. Presidente... Kiitoksia, että näin kannatitte Italiaa. Äh, varapuhemies Bove. Niin, tässä on kyllä kiinnostavaa, jos britit tosiaan liittyisivät Kanadaan – Ehkä ei olisi pitänyt koskaan tätä yhteyttä katkaistakaan, mutta se on toinen historia. Minä äh, mielestäni on kiinnostavaa nimenomaan puhua Kanadasta. On aivan syytä puhua äh, siitä, miten Kanada on tämän oman tuotantoasiansa huolehtinut ja hoitanut, koska tällainen malli nyt sitten on olemassa. Minä olen aikaisemminkin todennut, että tällä hetkellä EU ja Kanada ovat vapaa-kauppasopimuksesta neuvottelemassa. Ja tällainen sopimus on sellainen, jossa Kanada tarjoaa EUlle oman maitosektorinsa sääntöjen vapautusta ja kiintiöiden poistamista – ja tämä tarkoittaa sitä, että jos tällainen ratkaisu syntyy, niin silloinhan Kanadalle tulee täysi katastrofi, mutta se olisi kansainvälisestikin katastrofi. Nimittäin kaikki pelaisivat sitten omaa peliensä, kuten haluaisivat. Sekä kansainvälisesti on, kansainvälisesti on tuottajilla hyvin suuria vaaroja, kuten Kanadassakin, mutta myös Euroopan unionin sisällä tilanne on sellainen, että me olemme järjestämässä ohjelmoitua, ohjelmoidusti eriarvoisuutta e, tuottajien sektorille. Ja tuottajat e, sen kun katoavat e, tältä alalta. Jos me vapautamme markkinat, ehdotus, jota komissio jonka komissio on tehnyt, niin se ei todellakaan maitosektorin ongelmiin vastaa. Täällä nimittäin ei puhuta määristä mitään. Meillä ei ole peruspohjahintaa tuottajille. Ja miten me voimme ylläpitää maitotiloja jatkossa? Nimittäin teollisuus tulee päättämään kaikesta ja tuottajilla maaseudulla ei ole mitään keinoja vastustaa teollisuuden toimia. Se on hyvin vaarallista. Pitää olla hyvin tarkkana. Sopimukset eivät riitä. Niitä on ollut olemassa aikaisemminkin kontra, anteeksi, sopimusten myötä voitaisiin mennä pitemmälle, mutta se on aivan vähäpätöistä. Minä siis sanon, että on aivan täys illuusio se, että luullaan vuoden 2015 kiintiön jälkeen, että asiat olisivat paremmin. Meidän täytyy saada kysyntä ja tarjonta suhteutettua toisiinsa. Se on haaste Euroopan unionissa ja kaikissa maissa. Toinen asia on sitten hinta. Sillä täytyy kattaa tuotantokustannukset. Me olemme äänestäneet tästä eh, äänestäessämme tämän alan mietinnöstä. Meidän täytyy pysyä samalla linjalla loppuun asti. Ja me emme voi hyväksyä sitä, ettei tuotantokustannuksia laitettaisi maitoalan asetukseen mustaa valkoisena. Avoimuudesta puhuttiin Kyllä sitä tarvitaan elintarviketeollisuuden jalostuspuolelle ja myöskin tukkukauppaan ja vähittäiskauppaan. Minä voisin kertoa monestakin teollisu- elintarviketeollisuuden yrityksestä, joka peittelee tuotantokustannuksia – kun meillä oli kiintiöt, silloin hyväksyttiin tietyt hinnat e, ja sanottiin, että parempia aikoja ei koskaan ollutkaan, koska silloin määrät tiedettiin ja hinnat olivat vakaat. Tämä ei ole mitenkään ristiriitaista politiikkaa, jos pyrimme elinkelpoisen tuottajasektorin pitämään. Kiitoksia edustaja Jaar. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon esittelijälle puheenvuorosta. Maito on kiistatta merkittävä osa eurooppalaista maataloutta. Muutama yleinen huomio ja toive esittelijän suuntaan. Yleisempi huomio ensin. Minusta maitokiintiötarina on myöskin menetettyjen mahdollisuuksien tarina. Vuonna 1990 meidän alueemme vasta tuli mukaan Saksan yhdistymisen yhteydessä tähän järjestelmään. Pehmeä lasku tietenkin tarkoittaa sitä, että politiikan pitää tietenkin luoda nämä olosuhteet, mutta maanviljelijöiden pitää myöskin joskus tulla sinne. Jos sanotaan, että joskus sitten tulevaisuudessa, niin silloin tuottajat eivät tee tätä siirtymää. Eli tuottajan pitää olla myöskin valmistautuneita pehmeään laskuun. Kuten täällä sanottiin, monet asiat voidaan ratkaista ainoastaan yhdessä tuottajien kanssa. Eli jos tuottajat ajattelevat, että heidän ei tarvitse tehdä tässä mitään, jos he uskovat, että kiintiöjärjestelmä jatkuukin, he eivät ole valmiita pehmeän laskuun. Menetettyjen mahdollisuuksien osalta on myöskin sanottava rehellisesti, että maitokiintiötä ei oikein sopeutettu markkinoihin koskaan, ja tämä on kyllä poliittinen virhe. Erityisesti omalla alueellani tehtiin ehdotus, että tästä kiintiöstä tulee toimituksiin liittyviä oikeuksia, mutta tämäkin mahdollisuus on mennyt jo meiltä ohi, joten tämäkin juna meni jo. Ja sitten toiveet esittelijän suuntaan. Meidän pitäisi rehellisesti myös tuottajille sanoa, että meillä on rajalliset vaikutusmahdollisuudet, jos politiikka hoitaa kaiken. Minä tulen alueelta, jossa tällainen järjestelmä on epäonnistunut, vaikka maidolla olisi hyvä hintakin, niin ei se kaikkea ratkaise. Mutta tärkeää on hoitaa asia niin, että käytetään mahdollisuuksia, joita meillä on. Valiokunnan pitäisi selkeästi puhua – turvaverkosta silloin, kun markkinoilla on selkeitä häiriöitä. Eli jos markkinat romahtavat, jos hinta romahtaa, niin politiikka on siellä. Euroopan unioni huolehtii silloin tiettyjen määrien ostamisesta, ei tarvita yksityistä varastointia. Ja sitten maidon tuotanto LFA-alueilla – meidän on tuettava maanviljelijöitä, jotka muuten eivät voi huolehtia tästä tuotannosta. Meillä on nytkin sellaisia alueita, joilla sanotaan, että maidon tuotanto on hyvin intensiivistä. Ja aina ei ole mahdollista käyttää tässä erityisesti toista pilaria, viheralueita ja LFA-alueita pitäisi tässä erityisesti, ne pitäisi ottaa huomioon. Mitä tuottajajärjestöihin tulee, tässä tarvitaan myös viljelijöitä. Viljelijöiden pitää haluta mukaan tähän työhön. Me emme voi järjestää sinänsä tuottajien järjestäytymistä heidän puolestaan. Heidän pitää itse sitä haluta. Lisäksi valiokunnan pitäisi puhua myöskin suojasta ulospäin. Ei voida ajatella, että järjestetään asiat niin, että markkinat avataan, niin kuin niin kauniisti sanotaan, ja sitten ollaan yhteydessä Kanadaan ja unohdetaan nämä asiat jälleen, vain tehdään vain sopimuksia, jotka todella haittavat eurooppalaista maataloutta. Tässä olisi minun neljä vaatimustani esittelijälle. Toivon, että hän sisällyttää osan näistä hänen tekstiinsä. Muuten oikein paljon kiitoksia. Martin Osling. Kiitoksia edustaja Jaan. Martin Osling ja sitten Sergio Gutierrez. Ja sitten meidän täytyy päätellä, koska meillä on hyvin äh, täysi esityslista. Martin. Niin, minä vain halusin kysyä, mitä tässä tarkoitetaan sillä, että jos luodaan markkinasääntöjä, niin ei me ole vielä tiellä kohti kommunismia. Tämä on nyt sanottava ihan suoraan. Kyllä tässä nyt on mennyt vähän asiat sekaisin. Jos me äh, poliitikot päätämme äh, tehdä sääntöjä näinkin vaikeilla markkinoilla, niin silloin meidän on korjattava viime vuosien liberalisointipolitiikkaa ja se on todella tarpeen. Ja minä nyt varoitan sitä, että Äh, nyt kun äh, vain siksi, että meillä nyt jokseenkin äh, hyväksyttävät hinnat, niin sanotaan, että asia on jo kunnossa. Muistutan vain siitä, että meillä oli kriisi, jossa oli liikatuotantoa ja veronmaksaja loppujen lopuksi maksoi tämän ylijäämä maidon, jota vietiin polkuhinnoin unionin ulkopuolelle. Eli perustavanlaatuiset ongelmat eivät ole ratkaistu vielä, ja olen äh, James Nicholsin kanssa kahdessa asiassa samaa mieltä, tästä olemmekin jo keskustelleet. On tärkeää, että avoimuutta vahvistetaan. Ei tässä kukaan siitä kärsi, jos vaadimme markkinoille avoimuutta. Ja meidän on myös tiedettävää, mitä markkinoilla tapahtuu poliitikkoina. Se on erittäin tärkeää. Mutta meillä on yksi ongelma, sitä emme saa unohtaa, nimittäin, että meillä on keskittymistä maitomarkkinoilla ja tämä keskittyminen tulee lisääntyminen. Ei enää ole merkityksellistä se, äh, millä laitumella lehmät seisovat, vaan kuinka lähellä ollaan satamaa. Ja täytyy katsoa, ettei mennä liiaksi tähän suuntaan. Ei tätä asiaa voida korjata toisella pilarilla ja antaa 50 euroa lisää. Ei se tule pitämään maidon tuotantoa tietyillä alueilla. Ja siksi meidän on pohdittava sitä, miten voimme saada saavuttaa sen tavoitteen, jonka olemme eh, itsellemme asettaneet, miten voimme vahvistaa maanviljelijöiden osuutta tässä järjestelmässä, eikä komissio ole mielestäni antanut tässä hyvää ratkaisua. 3,5 prosenttia tuottajista voi yhdistäytyä. Minun mielestäni tämä on hyvin vaatimatonta. Saksassa on syntymässä uusi suurmeijeri, joka hallitsee 5 prosenttia Euroopan maiton määrästä. Ja tämä osoittaa, että maanviljelijät eivät ole tasa arvoisia tämänkään meijerin suhteen. Tanskassa on yksi suurmeijeri ja eh, kuitenkin näitä tuottajärjestöjä pitää olla vähintään kolme. Ja sitten eh, sanotaan, puhutaan osuuskunnista. Usein eh, puhutaan osuuskunnista, kun ne ovat yrityksiä. E-, eihän näin ole. Saksassa meillä on osuuskuntia, jotka ovat nimellisesti sellaisia, mutta siinä maanviljelijöillä ei ole enää ähm, osakkaan arvoa. Ne ovat yrityksiä kuin muutkin, eli osuuskuntien täytyy olla täysin tässä mukana, koska osuuskunnat ovat periaatteessa tällaisia sosiaalisia yrityksiä. Meidän on myös katsottava, mitä muissa maissa tapahtuu. Kanadasta on jo puhuttu, mutta meidän täytyisi katsoa myös Sveitsin päin. Sveitsi ähm, markkinat ovat varsin helposti äh, ymmärrettävissä. Siellä tämä ei onnistunut ja jos ei siellä onnistunut, niin olen kyllä hyvin huolestunut Euroopan markkinoista. Meidän ei tulisi pelkästään katsoa Kanadaan päin, vaan myös sinne, missä tätä on kokeiltu ja missä se on mennyt pieleen. Eihän meidän tarvitse muiden virheitä toistaa suuremmalla skaalalla Euroopassa. Meidän täytyy siis yhdessä luoda markkinoita ja keskustella myös siitä, missä meidän rajamme kulkevat sekä määrällisessä tuotannossa Euroopassa että muuten, ja kuka sitä, ni, niitä rajanvetoja tekee, osallistuvatko maanviljelijät siihen. En nyt halua puhua kiintiöistä, mutta siis määrällisistä rajoista. Onko siinä maanviljelijöillä myös sananvalta yhdessä poliitikkojen kanssa? Täydet markkinoiden liberalisointi se ei ole kuluttajille eikä tuottajille eduksi. Ja viimeinen asia, olemme ähm, pyytäneet tutkimusta niin niissä maissa, joissa markkinat ovat täysin vapautuneet, niin kuluttajien hinnat ovat korkeimmat ja tuottajahinnat huonoimmat. Ja ne valtiot, joissa sääntely on suurinta, kuten esimerkiksi Kanadassa, äh, tuottajahinnat ovat korkeammat ja kuluttajahinnat kunnossa. Tämän halusin vain mainita. Grazie Martin, Sergio Gutierrez. Kiitos Martin, Sergio Gutierrez ja sitten Schmidt. Gracias, señor presidente. Creo que... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että me kaikki tiedostamme sen, että tämä ehdotus, josta nyt puhumme, on jättänyt odotuksia, ei ainoastaan maitosektorilla, vaan muillakin tuotannon sektoreilla, koska Tällä on merkittävä merkitys maataloustuotantoon kaiken kaikkiaan. Tiedostamme varmasti sen, että kun talous- ja rahoituskriisi iski vuonna 2008 paljon keinottelua siirtyi osakemarkkinoilta markkinoille New Yorkista Chicagoon ikään kuin. Näiden kriisivuosien aikana olemme nähneet, miten turvaverkko toimii. Minusta tuntuu, että meidän olisi pitänyt keskustella edelleen siitä, miten turvaverkko tai interventio ovat tarpeen. Kuten kollegani täällä jo sanoi, nämä markkinat eivät toimi täydellisesti. Tämä koskee varmasti kaikkia markkinoita ja meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki tarvittavat tekijät, jotta voidaan oikaista joitain puutteita markkinoilla. Yksi väline olisi se, joka vahvistaisi tuottajien neuvotteluasemaa niin, että tuottajat voisivat neuvotella kaikista sopimuskohdista. Enemmän avoimuutta, se miten hinta muodostuu, esimerkiksi uudenlaisen merkinnän kautta. Meidän pitää uusin toimin huolehtia siitä, että saadaan paremmat tulevaisuuden näkymät ja parempi tuotto tuottajille. Muutama lisäkommentti näin sopimusneuvotteluihin liittyen. Hyvin tiedostan sen, että kollegat ja komissio suhtautuvat melko varauksellisesti ja ovat sitä mieltä, että tämä haittaa tai muuttaa markkinoiden toimintaa erityisesti pakollisena järjestelmänä EU:ssa. Meidän pitäisi ainakin mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat valita pakolliset sopimukset, koska meidän pitäisi huolehtia siitä, että tuottajilla on riittävät neuvottelumahdollisuudet hinnat ovat tuotantohinnan alla ja raakamaitoa myydään neljän tai seitsemän prosentin alennuksella verrattuna tuotantokustannuksiin. Tällaiset sopimukset, pakolliset sopimukset auttaisivat oikaisemaan ainakin joitain näistä ongelmista. Ymmärrän toki kollegoilla on varaumia tässä ja varmasti neuvotteluille, sopimusneuvotteluille pitää luoda myös tietyt rajat, jotta väärinkäytökset voidaan välttää. Eli maksimi, joka olisi paljon alle 33 prosentin, en tiedä, 33 prosenttia voisi olla hyväksyttävä. Muuten tämä väline ei varmaankaan pääse juuri siihen tavoitteeseen, joka on esitetty eli kehittymiseen. Se, että toimivaltaiset viranomaiset hoitavat näitä kysymyksiä. Näkin tiedä, että tässä välineessä ei ole paljonkaan yksityiskohtia. Me kaikki näemme, että kriteerit ovat vaihtelevia ja että nämä asiat hoidetaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Joten joko pitäisi poistaa tekstin kohta tästä aiheesta tai sallia se, että tuottajajärjestöt voivat olla tässä mukana. Mielestäni olisi hyödyllistä antaa jäsenvaltioiden valita pakollisten sopimusten tie. Näin päästään eroon paljosta turhasta byrokratiasta. Ymmärrän kyllä, mitä nämä tuottajien järjestöt ajavat takaa. Me tarvitsemme varmasti lisää selvyyttä näihin määräyksiin, vaikka varmasti voimme tästä kysymyksestä keskustella edelleen. Meidän pitäisi olla joustavia ja pyytää, että kaikki EUn toimielimet ja tahot ovat joustavia, jotta tämä työ saadaan päätökseen mahdollisimman ripeästi. Prima. Thanks, President. I'll make a couple of points because a number of... Pari asiaa. Monet kollegat puhuivat aivan samoista asioista, mitä olin ajatellut sanoa. Tässä on komissiolta nyt todellakin yritystä, että tämä olisi ihmemassa siirtyisi muille sektoreille. Meillä on kaksi kysymystä komissiolle. Aikaisemmin tämä ehdotus oli sellainen, että että eh, sopimukset olisivat pakollisia kullekin maalle, mutta nyt tästähän on tullut tällainen opt-in mahdollisuus. Toiset maat valitsevat, valitsevat sen tai toiset eivät. Tämä on kuitenkin eh, askel taaksepäin, koska täällä saattaa tulla eh, sekannusta. Jos sopimukset ovat pakollisia, niin jos ne ovat hyviä ja avoimia, niin lakimiehenä sanoisin näin, että tässä suhteet tuottajan ja vali, val, jalostajan välillä ovat selkeitä. Mutta sitten toinen asia. Sitten kun sopimus on täytetty, sopimus tilanteessa. Niin, ja kun sopimus umpeutuu, niin saako tuottaja tehdä sopimuksen toisen tahon kanssa? Tämä on mielestäni itsestään selvää, mutta markkinoilla voi olla toisenlaisiakin käsityksiä. Ossa la parola. E poi conclude e si Luis Capulas Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Socialista já falou. Kiitoksia, puheenjohtaja sosialistisen ryhmän puolesta puhui jo varjoesittelijämme Mark Tarabella, mutta minäkin haluaisin kertoa mielipiteeni. Ensinnäkin haluaisin antaa vastauksen. Tässähän on kyse kiintiöjärjestelmän lopusta. Ei tämä ole niin yksinkertainen ja itsestään selvä kysymys kuin mitä jotkut täällä väittävät. Jos haluamme Eurooppaa, eurooppalaista yhteistä politiikkaa, ja sitähän me haluamme, niin sitten me haluamme myös, että eh, eri tuotantoalueiden erityispiirteet eh, säilyvät kuitenkin, jos kiintiöjärjestelmän loppu 2015 on odotettavissa ja vältettävissä, eh, ei vältettävissä, niin tässä ehdotuksessa on kuitenkin myönteisiäkin piirteitä. Komissio ja korkean tason asiantuntijaryhmä ovat korostaneet liiaksi teollisuuden ja tuottajien sopimussuhteita. Ongelmat eivät minun mielestäni ole tässä. Ongelmat ovat kaupallistamisessa tai suur tuottajien kaupallistamisen logiikassa. Näin omassa maassani tuottajien ja teollisuuden väliset suhteet niin, että 65 prosenttia tuottajista on mukana osuuskunnissa, joten meidän täytyy tarkastella myös tuottajien ja teollisuuden välisiä suhteita. Kaikki toimenpiteet, jotka johtavat siihen, että tuottajien neuvotteluvoima ja muiden järjestöjen voima vahvistuu, ovat tietenkin tervetulleita. No, <clears throat> jedno pytanie, czy spotkał się Pan z badaniami na temat poziomu... Oletteko nähneet e, tämän tutkimuksen nyt kysynnästä ja tarjonnasta 2015? ja minkälainen näkemys tuottajilla on tästä asiasta, mitä tuotannon tasoon tulee. Ovatko he orientoituneet tähän kehitykseen ja haluavatko he todellakin lisätä tuotantoa? Haluaisin nyt kuulla tästä eri näkemyksiä. Michel Kiitoksia edustaja Sikierski ja seuraavaksi Michel Dante. Kiitoksia esittelyt tästä esityksestä. Kaikki tämä tieto, mitä varjoesittelijänä olen saanut, niin kyllä tässä on aivan loogista tietoa. Kuitenkin muutamia kommentteja minulla olisi antaa. Ensinnäkin meidän pitää analysoida tätä tilannetta ja miettiä sitä, että maitoa tuotetaan markkinoilla, e- eli se on tuote, joka kulkee markkinoilla kaikkialla Euroopassa ja kaikkiin suuntiin. Se, että meillä on yhteistä politiikkaa, vahvaa politiikkaa, on tärkeä asia maidon tuotannolle. Kuitenkin meidän täytyy miettiä tätä kiintiöasiaa. Palaan tähän, että onko kiintiötä vai ei myöhemmin. Tämän kiintiösanan takana 25 vuoden ajan, kun tätä politiikkaa noudatettiin, niin meillä on kaikissa jäsenvaltioissa hyväksytty se, että jokainen antaa oman puumerkkinsä lainsäädäntöön. Sitten syntyi tilanne tässä viime vuosikymmenen aikana, jossa kaksi ministeriä tai kaksi parlamentaarikkoa puhuvat kiintiöistä, mutta eivät tarkoita samaa todellisuutta kun maitomarkkinat ovat kehittyneet sillä tavalla kuin ovat, niin tätä asiaa täytyy myös käsitellä tässä meidän lainsäädännössämme tanskalainen Fischerballen kiintiö oli ikään kuin vero nuorille tuottajille, oli yksi näkemys. Ja sitten tämä, kuten minun maassani, oli kiintiö tällaisena hallinnollisena käsitteenä, niin täysin kaksi vastakkaista näkemystä. Ei ole kysymys siitä, että luomme jälleen 25 maan politiikkaa, jossa on 25 erilaista versiota, vaan me tarvitsemme aivan yhtenäisen poliittisen näkemyksen koko Eurooppaan. Avainkysymys tässä on tietenkin markkinat ja se, minkälainen minkälainen näkemys tästä on tuottajalla ja suurella yrityksellä, se on eri. Meidän täytyy kuitenkin ottaa kolmaskin käsite käsittelyyn, eli alue. Singler tähän äsken viittasi. Lai, maito on ainoa taloudellinen tuote joillakin alueilla, mutta se ei ole eh, sama arvo sillä kaikilla alueilla. Jos maitomarkkinoilla on tällainen talouden tilanne kuin on, niin meidän täytyy muistaa tiedot, jotka liittyvät, eh, liittyvät tulevaisuuteen. Jos emme nyt huolehdi asiasta, niin tietyt alueet tyhjenevät tuottajista. Meidän täytyy katsoa tämän ketjun alkupäätä ja nyt meille puhutaan sopimuskäytännöstä. Meidän täytyisi tarkkaan tietää, mi, mistä on kysymys. Maataloudessa nimittäin investoinnit ovat raskaita, eikä voida ajatella, että tämä toimenpide olisi puolen vuoden mittainen, vaan täytyy olla sellaisista aikamaisrajoista kysymys, että maanviljelijä saa tuoton investoinneilleen. Tämä täytyy julkisen vallan määritellä hyvin tarkkaan, jotta sitten kun erimielisyyksiä syntyy, niin voidaan asia selvittää. Kriisitilanteessahan teollisuuden ja tuottajan välille saattaa syntyä erimielisyyttä ja siihen on pystyttävä puuttumaan. Sopimuskäsitteen takana on asioita, joiden myötä voimme mennä vähän pitemmälle. Me puhumme täällä jakelusta ja vähittäismyynnistä. silloin kun kaikki tuottajat Euroopassa huomaavat, että kulut kasvavat, niin silloin vastapuolikin joutuu hyväksymään hinnan nousun. Mutta tilanne on sellainen, että usein pyydetään päinvastaista hinnan laskua tällaisessa tilanteessa. Yksi asia, mikä täältä mielestäni myös puuttuu, on se, että kuinka me laatutuotannon määriä hallinnoimme. Tässä on asioista puhuttu ilman, että on otettu aluetta ja laatua huomioon. Mutta tämäkin asia on otettava mietintöön mukaan. Grazie, Michel Grazie. Kiitoksia Michel Dantam ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat puhuneet täällä. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Täällä on tänäänkin meidän seurassamme herra Hulgaard. Olkaa hyvä. Oh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Minua vähän kauhistuttaa nyt puheenvuoron pitäminen, kun tässä saattaisi mennä koko päivä, mutta se tuskin oli teillä ajatuksena, kun teillä on muitakin aiheita, joten pyrin rajoittamaan puheenvuoron ja pahoittelen ääntäni. Lyhyesti siis. Haluaisimme sanoa esittelijälle ja koko parlamentille, että totta kai mielellämme teemme yhteistyötä kanssanne, jotta voimme käydä läpi tämän neuvotteluprosessin. Meidän tavoitteenamme on se, että päätös saataisiin neuvoston ja parlamentin päätös kesään mennessä. Se on ehkä optimistinen kanta, kunnianhimoinen, mutta samalla realistinen mielestäni. Haluaisimme, että näin käy. Toiseksi. Selkeää on se, että tämä ehdotus ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan tämä perustuu niille keskusteluille, joita on käyty korkean tason maitotyöryhmässä – Siinä yhteydessä nähtiin, mitkä ovat rajat, joiden sisällä ehdotus on tehtävä. Joten ei tässä suinkaan kyse siitä, että markkinat jätetään oman onnensa nojaan, eikä tässä ehdotuksessa myöskään pyritä palamaan menneisyyteen niin, että säädellään hyvin tiukkaan markkinoita. Me emme puhu täällä uuden seedalin liberaalista mallista, emmekä ylisäännellystä Kanadan markkinoista tai Sveitsin markkinoistakaan. Me puhumme täällä Euroopan unionista. Me puhumme suurimmasta tuottajasta ja maitotuotteiden viejästä vuoteen 1994. Silloin annettiin uusselantilaisten ja muiden ottaa markkinat käsinsä. Tässä puhutaan 500 miljoonasta hengestä versus neljä esimerkiksi. Maitosektori, jolla meillä on etua ilmastomme takia, rakenteemme takia. Ja siitä syystä, että meillä on niin tärkeää maidon tuotantoa kaikissa jäsenvaltioissa. Puhutaan sitten pienestä tai suuresta, idästä, lännestä, pohjoisesta vai etelästä. Tämä on keskeinen osa maatalouspolitiikkamme. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että tämä sektori – saa mahdollisuuden toisaalta toimia kilpailukykyisesti, toisaalta hyötyä eduista, joita meillä on, ja samalla huolehtia siitä, että saamme aikaan tasapainoista tuotantoa EU-ssa myös epäsuotuisilla alueilla. Minusta tuntuu, että näin tavoitteisiin voidaan päästä. Ne ovat molemmat ihan mahdollisia. Lisäksi täällä keskusteluissa sanottiin, että meillä on toinen pilari, toinen pilari, joka luo monia mahdollisuuksia antaa tukea viljelijöille, jotta viljelijät olisivat kilpailukykyisempiä tai voisivat tehdä työtä myös epäsuotuisimmissa alueilla. Pilarissa 1 kuuluisessa artiklassa 68 on myös määräyksiä, joiden mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa maitosektorin erityisalana esiin ja antaa tukea artiklan 68 rajojen puitteissa. Ei tämä ole tietenkään uutta, tuo artikla 68 ei jatku sinänsä, mutta se on osana ehdotusta uudistukselle vuonna 2020, jotta myös tulevaisuudessa on järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että tietyllä tapaa yhdistetään turva ja erityistuki maitosektorille. Täällä tehtiin muutamia ehdotuksia, joita voimme kommentoida. Varmasti keskustelua kuulemme edelleen täällä maatalousvaliokunnassa tästä ehdotuksesta, mutta puuttuisin muutamaan esitettyyn kysymykseen. Esimerkiksi, miksi sopimukset eivät ole pakollisia kaikille? No, siksi, että se ei yksinkertaisesti ollut mahdollista – Tämä nähtiin korkean tason työryhmässä, koska jossain jäsenvaltioissa, ja tuo on vahvistunut jälleen tämä keskusteluissa, jotkut maat tiukasti vastustavat tällaista velvoitetta. Me emme voi siksi määrätä oikeudellisesti siis sitä, että kaikki tuottajat ja jäsenvaltiot olisivat tällaisen sopimuksen piirissä. Toiseksi kysyttiin, mitä tapahtuu tilanteessa, jossa tuottaja tai jäsenvaltio, jossa ei ole pakollisia, voiko tuottaja silti vaatia sopimusta? Vastaus on ei, ei voi. Koska jäsenvaltio sanovat, että minä voin päättää tai en, niin se on silloin meijerin ja silloin tuottaja ei voi vaatia yksipuolisesti sopimusta, mutta toisaalta olisi tiedostettava myöskin se, että tämä ehdotus on pitkälti pyrkimys ajaa sektoria, tuottajia ja meijereitä normatiiviseen suuntaan, jossa tarvitaan enemmän vastuuta maidon tuottajien puolella, enemmän vastuuta myös meijereissä, jotta nähdään, mitä markkinoilla tapahtuu, reagoidaan sen mukaan, annetaan palautetta tuottajille, sanotaan, no, minä tarvitsen sopimuksen, joka kattaa tietyn määrän tietyllä kaudella niin, että minulla on vakautta. Että minulle toimitetaan riittävästi maita ja sitten minä voin antaa takuut hinnasta, mutta lisäksi tarvitsen joustavuutta. Jos mennään tuon määrän yli, silloin pitää joustavasti voida sopeuttaa hintaa. Eli tässä kannustetaan siihen suuntaan, että sopimukset ovat hyviä, ne ovat molempien etujen mukaisia, tuottaneen meijerin, mutta joustavuuttakin pitäisi olla niin, että palautetta ikään kuin tuottajalle. Meille nähdään, miten sopeutetaan tilanne markkinoiden mukaan. Ja tätä juuri jätin kaup- kaipaamaan vuonna 2008. Siksi meillä oli kriisi vuonna 2008. Tuottajat jopa lisäsivät tuotantoaan olosuhteissa, kun olisi pitänyt oikeastaan lopettaa tuottaminen, mutta mitään kannustamia ei ollut siihen suuntaan, eikä tietoa, jonka pohjalta tehdä tällaisia päätöksiä. Ja oikeus osuuskunnalle tai meijerille viedä maitoa ilman mitään rajoituksia. Sitten piti kastaa, kattaa nämä kustannukset. Joten me tarvitsemme vastuullisempaa toimintaa tälle alalle. Jos jotkut jäsenvaltiot sanovat, että me emme halua sopimusta, niin uskoisin, että nämä maat ovat kyllä vähemmistössä hyvin selkeästi, mutta me puhumme myös ennen kaikkea tilanteesta, jossa on suuri määrä pienempiä meijereitä. Ja palaisin vielä osuuskuntiin. Osuuskunnat sinänsä eivät ole suoranaisesti tämän ehdotuksen alla, koska samantyyppisiä määräyksiä on kuitenkin kuin tässä ehdotuksessa. EU:ssa on jotain vinossa – siinä, miten nämä osuuskunnat toimivat, koska joissain jäsenvaltioissa osuuskunnat parhaiten tuntemassa, niin halua piiotella, mistä minä tulen. Minä tulen samasta maasta kuin aikaisempi komission jäsen, eli Tanskasta. Meillä on osuuskuntia, tai oikeastaan yksi osuuskunta vain, joka kattaa kaiken maidon tuotannon. Ja nämä tyypit tietävät oikein hyvin, miten markkinoilla toimitaan. Ja tietävät kyllä, miten ollaan yhteydessä, annetaan viestejä. Mutta kuitenkin on oikeus kertoa jäsenilleen, että meidän on lakattava lisäämästä tuotantoa, koska, koska myöskin on nousemassa, että minun on sopeutettava tässä tuotantoa. Tällä määrässä tarvitaan, tarvitaan tiettyä palautetta myös tuottajille. Tämän tyyppinen tuotannon sopeuttaminen on saatava toimimaan myös yksityisellä sektorilla ja siksi minusta tuntuu, että jos päästään sellaiseen tilanteeseen, että tuottajat ovat osuuskunnan jäseniä tai toimittavat maitoa yksityisen meijerille, niin pitää hoitaa asiat niin, että ne ovat eduksi molemmille osapuolille, jotta ei jouduta uudestaan vuoden 2008-2009 tilanteeseen – markkinoiden romahtamiseen. 2008-2009 tilanne oli silloin aivan erityislaatuinen, koska se ei ollut niinkään ylituotannosta syntynyt ongelma. Ongelma syntyi siitä, että kysyntä romahti täysin. Tuollainen ulkoinen shokki on aina mahdollinen. Emme voisi luoda järjestelmää, joka estäisi tällaisten tapahtumien teutumisen, mutta varmasti meillä on tapoja joilla saadaan vähän puskuria tällaisiin tilanteeseen. Osuuskunnat, jotka eivät toimi tänä päivänä Euroopassa, ja se on totta, että meillä on osuuskuntia, jotka eivät oikein toimi, niin siellä osuuskuntien jäsenten tulisi sanoa osuuskunnan johtajalle, että tämän tilanteen on muututtava, parannusta on saatava aikaan ja luultavasti sektorin etujen mukaisesti tarvittaisiin enemmän sellaista, että yhdessä osuuskunnat eivät edusta hyvin pientä osuutta markkinoilta, vaan pitäisi todella yhdessä huolehtia siitä, että ollaan suhteessa kauppaan vähän vahvassa, vahvemmassa asemassa. Kaipa voi hyvin hyödyntää tätä, jos on monia pieniä osuuskuntia tai pieniä meijereitä. Siksi tämän alan on yhdistettävä voimiaan. Ei tässä ole kyse ainoastaan sinänsä yksityisestä sektorista. Out. Uh, I think it was uh, the three and a half percent. Uh, whether... Niin kolmesta ja puolesta prosentista kysyttiin myös. Onko tämä markkinat osuuskuntien kerran vai ilman? Kolme ja puoli prosenttia koko maitosektori silloin myös maito, joka tuotetaan osuuskunnissa. Tämä on yleinen käsitys, kysymys siitä, mikä on tämän osuus kokonaistuotannosta. Tämä varmasti kattaa monet kysymykset, joita täällä esitettiin. Ehkä on vielä muita kysymyksiä, mutta tällä hetkellä haluaisin lopuksi vain sanoa, että olemme oikein iloisia siitä, mikä vastaanoton tämä on saanut tähän mennessä. Jotkut olisivat hiukan kunnianhimoisempia, haluaisivat vähän enemmän valtaa, mutta yhden luvun mainitsisin. Kun kiintiöt otettiin käyttöön vuonna 1984 kymmenessä jäsenvaltiossa 1,6 miljoonaa maitotilaa silloin. Tämä päivänä yhtä monessa jäsenvaltiossa noin 220 000. Tämä tarkoittaa, että vuoden 1984 tiloista seitsemästä kuusi on jättänyt tämän alan. Eli ei tässä voida argumentoida niin, että kiintiöt olisivat jotenkin ratkaisu. Maitokiintiöt eivät ole mitenkään ratkaisua tähän. Se on nähty menneisyydessä. Ne eivät ole kestävä ratkaisu maitotuottajille kautta EUn. Ehkä kiintiöt ovat vähän hidastaneet rakenneuudistusten toteutumista, mutta usein tästä on ollut lähinnä haittaa niille tuottajille, jotka olisivat halunneet tulla markkinoille uutena tai laajentaa tuotantoaan selvitäkseen hengissä. Kiintiöt eivät siis anna vastausta tähän kysymykseen. Tämä on epäonnistunut järjestelmä, sen olemme nähneet, että se ei ole ollut tuottajien eduksi oleva järjestelmä. Ja siksi mielestäni on tärkeää vahvistaa se, että jatkuva keskustelu maitokiintiöiden eduista ei ole eduksi tälle sektorille ollenkaan, ei eduksi tuottajille, joiden on tehtävä päätöksensä, valintansa, jatkanto vai, pyrinkö saamaan nyt jotain, kun minulla on tietyn kiintiön – takaama osuus. Hyvin pian näemme, että kiintiöiden arvo katoaa kokonaan. Nyt olemme noin seitsemässä prosentissa kiintiön alla EUn tasolla, joten tämä jo osoittaa, että kiintiöt tuotannon rajoittajina eivät oikein toimi, ainakaan EUn laajuisesti. Niillä on vaikutus joissain jäsenvaltioissa, kuten kaikki tiedostamme, mutta kaiken kaikkiaan se ei ole tarkoituksenmukainen. Näiden kommenttien jälkeen puheenjohtaja, toivon, että olemme toki valmiita yhteistyön esittelijän kanssa. Toivomme, että näin voimme yhdessä edetä melko teknisen ehdotuksen pohjalta. Myönnän, että se on tekninen, ei se ratkaise kaikkia kysymyksiä, mutta olemme sanoneet, että tämän ehdotuksen lisäksi emme luovu siitä, että markkinoita säädellään. Interventiotoimet meillä on edelleen että meillä on tämä mahdollisuus saada mahdollisuus uudistuksiin, jos nykyvälineet ovat riittämättömiä. Tässä on tällainen viimeinen turvaverkko vielä, jos niin halutaan. Jos halutaan lisätä avoimuutta ja vastuullisuutta tällä sektorilla, niin että on tällainen pysyvä neuvoantava komitea niin, että kaikki sidosryhmät voivat osallistua keskusteluun. Ja näin tiedostetaan paremmin, mitä tarvitaan. Ja se olisi tämän sektorin eduksi. Kiitos. Bene. Grazie, direttore Ulga. Hyvä. Kiitoksia, johtaja Ulgard. Palaamme tähän kysymyksiin. Tietenkin me kaikki haluamme, että tämä paketti maitoalasta auttaisi yrityksiämme, että niistä tulisi vahvempia ja kilpailukykyisempiä ja auttaisi niille välineitä, jotta niiden ei tulisi, jotta ne eivät kärsisi niin hintojen muuttuvuudesta kuin aikaisemmin. Nyt annan viimeisen puheenvuoron James Nicholsonille ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitoksia. Tiedän, että Meillä on kiire esityslistan kanssa, joten yritän puhua mahdollisimman nopeasti. Kiitän kaikkia kollegoja puheenvuoroista. Jotkut olivat lyhyitä, toiset pitkiä, mutta ne osoittavat, kuinka vaikea tämä tehtävä edessäni on. Edustaja Jägel oikein hienosti aluksi puhui niistä, jotka yrittävät hyödyntää – järjestelmää ja sitten on paljon sellaisia, jotka yrittävät katsoa, etteivät jää huonompaan asemaan. Sitten täällä on puhuttu Sveitsistä ja tässä on kyllä vähän Sveitsiä joukossa. En tiedä kuinka paljon. Tulen keskustelemaan tästä vielä Martin Jeglen kanssa. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä Mark Tarabella sanoi kanadalaisesta järjestelmästä – minä en ole syventynyt tähän kanadalaiseen järjestelmään, mutta ymmärtääkseni siinä on A- ja B-kiintiöt, ja A-kiintiöstä saa korkean hinnan ja B-kiintiöstä alhaisen hinnan. Ehkä tätä järjestelmää voidaan tarkastella. Valitettavasti se, mikä minulla on edessä, niin ei anna minulle riittävästi aikaa, ja jos komissio haluaa saada tämän pakettiin kesäkuun mennessä, niin pelkään pahoin, että markkilla ja minulla ei ole aikaa mennä Kanadaan tarkastelemaan, että toimiiko tämä järjestelmä siellä vai ei. Joten minun on nyt katsottava sitä, mitä minulla on edessäni. Niin edustaja Morvai nosti hyvin esiin sen, millaisia ongelmia uusilla jäsenvaltioilla on, ja lupaan kyllä tarkastella suurella sympatialla jäsen, uusien jäsenvaltioiden tilannetta. Mutta minun on sanottava hänelle, jos kuuntelitte sitä keskustelua, joka meillä on ollut täällä tänään, niin ymmärrätte, kuinka vaikeaa on saada aikaan yksi paketti, joka sopii kaikille, ja se on minun ongelmani. Rova Kösninger puhui vuoristoalueesta, hän on oikeassaan. Ja sitten täällä puhutaan tästä 3,5 prosentista, ja se on kyllä ratkaistava. Tämä on ongelma, ja meidän on katsottava sitä varjoesittelijöiden kanssa ja yritettävä löytää ratkaisu. Ja myöskin tämä avoimuus se, miten näitä tietoja käytetään loppujen lopuksi, sekin on mielenkiintoinen kysymys. Rabovin näkemys sopimuksesta oli erittäin mielenkiintoinen, mutta komissio, joka virallisesti juuri kertoi meille, että vuodesta 1984 tähän päivään mennessä seitsemästä maidon tuottajasta niin monet ovat itse asiassa lopettaneet maidon tuotannon ja tämän olemme huomanneet, että joka vuosikymmen yhä useammat tuottajat lopettavat maidon tuotannon. Ja onnittelen Italiaa e, hienosta matsista, hienosta rugby-matsista. Minäkin nautin siitä mutta herra Jarkin on oikeassa, kun hän sanoi, että maanvilje- jos maanviljelijät eivät tee yhteistyötä, tämä ei tule toimimaan, niin hän on oikeassa siinä. Eh, tämä on meidän haasteemme. Meidän on saatava maanviljelijät ymmärtämään, että tämä voi toimia. Olen samaa mieltä tämän turvaverkon kanssa, koska eh, se, miksi komissio vetäytyi 2008-2009, miksi se eh, hidasteli meidän täytyy olla rehellisiä komissio osti silloin hyvin halpaan hintaan. En usko, että silloin menetettiin rahaa. Sitten herra Kapula Santas ja Dantan, eh, heillä oli erittäin mielenkiintoisia mielipiteitä myös ja kuuntelin komission ja teen yhteistyötä sen kanssa ja olen eh, jo tavannut komission virkamiehiä ja jatkan tätä yhteistyötä mielelläni. Eräs ongelma tässä on se, että me vaadimme, että tuottajat ja jalostajat ottavat vastuuta markkinoista, niin tässä on valtava elementti virtahepo tässä salissa, nimittäin, että vähittäismyyjät hallitsevat sitä hintaa, jonka kuluttajat loppujen lopuksi maksavat, ja sitä vastaan meillä ei ole minkäänlaista valvontaa. Oli myös kiinnostunut komission edustaja puheenvuorosta, kun hän sanoi, että maanviljelijät eivät lopettaneet tuotantoa 2008-2009. Haluan sanoa äh, komission edustajalle suoraan, että ei lehmä voi noin vaan panna pois päältä äh, maidotuotannon alasajaminen vie aikaa ja paljon työtä ja kaikkiin täytyy tehdä yhteistyötä. Äh, jotta voimme tehdä ehdotuksen, joka loppujen lopuksi todellakin toimii. Kiitoksia. That's James. Kiitoksia, James. Tietenkin palaamme tähän erittäin tärkeään kysymykseen. Sitten menemme näin kahteen muuhun asiaan esityslistalla. Kohta viisi, komission esitys sikatalousalan tilanteesta. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että sikotalousala on suuressa kriisissä ja viljelijäjärjestöt ovat osoittaneet, että on tärkeää saada aikaan laaja toimintasuunnitelma, jotta EUn sikatuotantosektori selviäisi tästä kriisistä. Äh, ne erityisesti ovat vaatineet pitkän tähtäimen toimenpiteitä, jotta sikatalousala voisi olla kestävää ja luoda kestävää kilpailukykyistä sianlihaa EUlle ja maailmanmarkkinoille, joten olemme kutsuneet komission tänne esittämään meille tämänhetkisen tilanteen ja mm, sen ideat miten voidaan selvitä tästä kriisistä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Kuten tiedätte, on jo esitetty toimenpiteitä sianlihan yksityistä varastointia varten, jotta voitaisiin helpottaa sian, sikatalousalan vaikeaa tilannetta. Ja viimeisessä maatalousneuvostossa komission jäsen Dacian Cholos sanoi, että että hän aikoo avata mahdollisuuden yksityistä varastointia varten. Haluan vain muistuttaa, että meillä ei ole keskustelua tästä asiasta, jo mä ainoastaan kuunnella johtaja Ulgardia komissiosta. Ja jos on huomioita, niin pyytäisin, että kerrotte ne sihteeristä, koska meillä ei ole aikaa käydä keskustelua tästä. Ulgard, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Well, uh, I think the situation... Kiitos tilanne voidaan vetää yhteen seuraavalla tavalla. Saksassa, kuten tie, tiedätte, tilanne on tasaantunut ja on hyvin paljon tällaisia karanteenissa olevia tiloja ja niitä tutkitaan. Mutta kuitenkin näilläkin tiloilla, jotka olivat karanteenissa ja joissa analysoitiin tuotteita, niin kuin pystyttiin toteamaan, että itse asiassa mikään näistä tilanteista ei ollut sellainen, että tämä dioksinimäärä olisi ylittänyt rajoja. Se on sinänsä myönteistä. Ja vaikka ajattelemme, että vaikka rehussa määrät olivat liian suuria, niin kuitenkaan niin kulutte, kulutushyödykkeissä tai kuluttajalihassa niin näin ei ollut. No, dioksinikriisi tietenkin hyvin negatiivisesti vaikutti alaan ja teurastomat teurastamot tietenkin reagoivat tähän hintaan. Kaikki on kuitenkin palautunut ja nyt hinnat ovat jälleen nousussa 10 prosentin luokkaa. Tähän tietenkin vaikutti se, että yksityinen varastointi tuli mukaan ensimmäinen viikko, kun tätä käytettiin – niin 37 000 tonnia tässä oli mukana. Kakkosviikolla en tiedä mistä, minkälaista tonnimääristä olisi, oli kysymys, mutta tiedot kyllä ovat saatavissa. Tämä yksityisvarastoinnin väline äh, toi tietyn tyyppistä vakautta markkinoille. Kriisi, dioksiini, niin takana, niin tämä yksityinen varastointi auttaa sekä teurastamoja että tuottajia, jotka eivät voineet siis kattaa kustannuksiaan tänä aikana. Me kuitenkin tiedämme, että tämä ongelma liittyy siihen, että rehukustannukset kasvavat jatkuvasti – Ainoastaan ne sianlihan tuottajat, jotka ja rehuvalmistajat, jotka olivat ennakoivasti toimineet ja joilla oli pitkän aika, pitkäaikaisia sopimuksia, joissa hinnat oli sovittu, pääsivät pälkähästä tästä hinnannousun kohdalla. Sianlihan tuottajat, jotka parhaiten tästä kriisistä selvisivät, olivat niitä tuottajia, joilla oli hyvin paljon omaa rehua, jotka siis omaa, itse pystyivät kasvattamaan viljaa, eivätkä sillä tavalla olleet tässä silmäkkeessä. Mutta ne, joilla hinnat eivät olleet kiinteitä tai sovittuja, niin ne ovat nimenomaan niitä, jotka nyt ovat kärsimässä. Jos marginaalit olivat positiivisia, niin varsinkin nyt on sellainen tilanne, että tuotantokustannuksia ei millään pystytä hinnoilla kattamaan. Tämä on nyt perusongelma, joka on. Hinnat ovat suht normaaleja, ne eivät ole mitenkään erityisen alhaisia ja ne noudattavat kausivaihtelua. Mutta se, mikä ei ole nyt normaalitilassa, on se, että, että rehun hinta tällä tavalla on noussut ja myöskin energian hinnan nousu kiihdyttää tätä jo ennestään kiihtyvää hinnan nousua. Tässä nyt marginaaleja puristetaan pieniksi eikä siihen mitään pikaista ratkaisua ole olemassa. Siksi komissio on ilmoittanut, että me pidämme kokouksia tässä tulevien kuukausien aikana. Ensimmäinen kokouksemme on huomenna. Sinne tulee hyvin laaja asiantuntija neuvonantaja kartin mukaan. Ja myöskin teidän sihteeristönne edustaja on paikalla osallistumassa keskusteluun. Meillä on yhtäältä jäsenvaltioiden edustajia ja sitten meillä on nämä normaalitoimijat, jotka ovat, liittyvät tähän alaan, teurastamot, kauppiat, kuluttajajärjestöt ja näin edelleen. Eli monet tahot osallistuvat keskusteluihin. Se, mistä aloitamme, on, että käsittelemme tilannetta yleisesti lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä ja sen jälkeen sitten tarkastelemme sitä, minkälaisia keinoja meillä on nyt käytössämme tällä hetkellä. Olemassa olevia välineitä, mutta mietimme myös niitä välineitä, joista on puhuttu tässä tiedonannossa, joka käsittelee mahdollisia tulevia välineitä, rahastojen käyttämistä ja erilaisia rahoituskeinoja. Sitten toinen kokous on suunniteltu maaliskuun alkuun. Siellä meillä on pari akateemistakin esitelmää, koska tässä me nyt keskustelemme sellaisesta sektorista, tämä on sianliha ja samoin kuin siipikarjasektori, niiden tuotanto perustuu hyvin paljon viljaan ja me emme ole näillä sektoreilla koskaan interventioita harjoittaneet, koska ne ovat olleet tällaisia itsesääteleviä, itse itsensä sääteleviä sektoreita. On ollut yksityistä varastointia, eikä myöskään, ja tällä hetkellä mm, siis ei ole mitään vientitukia, koska maailman markkinatilanne on sellainen kuin on. Minkälaista lisäarvoa ei olisi sillä, että vientitukea maksettaisiin. Me emme siis voittaisi mitään, eh, koska sielihän vienti sujuu suht hyvin. Ongelma on hinta ja juuri tämä, nämä kaventuvat marginaalit. On ilmeistä, että tarvitaan jonkinlaista sopeuttamista. Se tapahtuu joko tuotantopuolella, tarjontapuolella ja nythän tietenkin tätä on havaittavissakin hyvin monissa kasvattamoissa, koska tuotantoa nyt säädetään tilanteen mukaan. Mutta toinen mahdollisuus on sitten se, että hinnat ovat sääntelevä tekijä, eli vähittäishinnan muutokset. uskon, että molemmissa päissä jonkinlaista sopeuttamista tarvitaan. Ja jos ei, jos ei tätä melko pian saada eh, syntymään, niin tämä tulee vaikuttamaan hyvin paljon tuotantoon, sillä tulee olemaan tilanteita, joissa tuottajat eivät eh, voi enää jatkaa, koska heille lainoitusta ei enää löydy. Jos kuluttaja nyt haluaa sianlihaa lautaselleen, niin kuluttajan on maksettava siitä kalliimpi hinta kuin nykyisellään. Muuten kuluttaja mm, saa sitten tyytyä siipikarjan lihaan tai muuhun lihaan, joka on kannattavaa, kannattavampaa tuotantoa. Meillä on rakenteellisia muutoksia lyhyellä tähtäimellä, mutta myös pitkällä tähtäimellä näitä tarvitaan. Monta vuotta tämä kehitys on ollut tämän suuntainen ja kaikki nyt vain myötä vaikuttaa siihen yhä enemmän. Tilanne on vaikea, voimmeko nyt tehdä jotakin vielä enemmän ja, ja kyllä me tosiaan sellaisia keinoja mietimmekin. Tällainen hapan kommentti vielä omalta puoleltani, että me ammumme itseämme melko lailla jalkaan. Me nimittäin olemme estämässä sitä, että, että emme salli rehun tuontia Etelä-Amerikasta tai USAsta halvemmalla hinnalla. Ja kun tätä ei sallita, niin me todella ammumme itsemme, itseämme jalkaan. Ja kyllä me tässä sijansorkkiinkin ammumme saman tien. Ja se olikin viimeinen kommenttini. Bene, grazie direttore. So che ci sono alcuni... Kiitoksia johtaja. Tiedän, että jotkut kollegat haluaisivat puheenvuoron, mutta emme voi tehdä sitä, koska meillä on liian vähän aikaa. Pyytäisin kuitenkin kollegat, että eh, kollegat lähettäisivät sitten kommenttinsa sihteeristölle. Kiitän komissiota siitä, että se on täällä pitänyt puheenvuoroja, että se ottaa meidän valiokuntamme niin säännöllisesti mukaan työhönsä. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle, joka koskee jälleen kerran komission tiedonantoa. Annan, menen tässä nopeasti eteenpäin, koska meidän on annettava asiantuntijoille puheenvuoro. Tässä on kyse komission tiedonannosta ennen kuin Euroopan parlamentille virallisesti välitetään uudet toimenpiteet GMO-jäänteistä. Rehussa tämä on uusi komission ehdotus, joka koskee GMO-jäänteitä rehussa. Tämä ehdotus on esitetty jäsenvaltioille ja siitä äänestetään pysyvässä komiteassa 8. ja 9. helmikuuta, eli huomenna ja ylihuomenna. Tämä on komitologian menettelyn alainen, johon kuuluu parlamentin valvonta. Äh, sen jälkeen, kun tämä erityiskomitea on äänestänyt tästä, parlamentti tulee tarkastelemaan tätä ja samoin neuvostoja meillä on kolme kuukautta aikaa. Tässä tarkastellaan valvontamenettelyjä, joita jäsenvaltioiden olisi käytetty merkittävä ja tässä määritellään, että 0,1 prosentti on alhaisin eh, taso, jolla löydetään, jossa voidaan löytää eh, tunnustettavia tuloksia, kun tarkastellaan mm, otantoja. Eh, ja nyt annan puheenvuoron johtaja Mikolle ja tässäkin meillä on vain vähän aikaa. Ilmoitan sen kollegoille. Uh, first of all, Kiitoksia. Thank for the opportunity to press. Kiitoksia mahdollisuudesta esitellä tämä ehdotus täällä ja haluaisin sanoa, että tämä on ensimmäinen esitykseni uudessa roolissani Sanko pääosastossa ja ensimmäinen kerta, että olen täällä maatalousvaliokunnassa. Kiitoksia ja yritän nyt lyhyesti esitellä teille tämän ehdotuksen eh, sisällön ja kontekstin. Te tiedätte, että Euroopan unionin rehusektori on hyvin riippuvainen eh, maataloushyödykkeiden tuonnista, esimerkiksi siis soja, papuja eh, 33 miljoonaa tonnia, maissia, neljä miljoonaa tonnia. Tämä suurimmaksi osaksi tulee Argentiinasta, Brasiliasta ja Yhdysvalloista, ja te tiedätte, että tämä on todella tarpeellinen äh, lisä Euroopan unionin karjan kasvatussektorilla. Kolmansissa maissa käytetään GMOita, joissa EU, EUssa ei ole vielä annettu lupaa. Tämä liittyy GMOiden, GMO-jäämien riskiin näissä tuotteissa, siis alhaisen tason määriin GMOita rehussa. Ja nyt tässä on tarkoituksena luoda järjestelmät, joilla voidaan tuoda rehua näistä maista, kunnioittain kuitenkin tätä nollatoleranssi periaatetta. Me nollatoleranssi on helppo ymmärtää, mutta käytännössä tämä on suuri haaste julkiselle valvonnalle ja se aiheuttaa suurta epävarmuutta eurooppalaisille toimijoille. Useissa tapauksissa tämä johtaa sellaisiin taloudellisiin riskeihin, että joko raaka-aineiden hinta nousee tai toimijat lopettavat kaupankäynnin tällä raaka-aineella. Mitä tämä meidän ehdotuksemme sitten käytännössä tarkoittaa? Tarkoituksena on harmonisoida jäsenvaltioiden toteuttamat valvontatoimet. Tarkoituksena on luoda tasainen pelikenttä Euroopan unionissa ja siinä määritellään tavat, joilla otetaan otantoja ja pistokokeita jäsenvaltioissa. Tämä on hyvin haastava tekninen ehdotus, koska täytyy määritellä alhaisin GMO-taso, joka voidaan luotettavalla tavalla tunnistaa laboratoriossa. Siis tämän täytyy olla luotettava raja-arvo. Tämä niin kutsuttu tekninen nolla-arvo on nyt määritetty 0,9 prosentiksi. Tämä perustuu myös laboratorioidemme työn tuloksiin. Tämä ehdotus rajoittuu ainoastaan GMO rehumateriaaleihin, sellaisiin GMOihin, joiden lupahakemus on vireillä EU-ssa tai ne lupa on ähm, päättynyt. Ehdotuksessa myös otetaan huomioon se, että tätä rehua valvotaan kaikissa tapauksissa, myös silloin, kun se on kynnysarvon alainen. Nämä mekanismit, jotka on mainittu ehdotuksessa, jos ne eivät ole riittäviä tietyn turvallisuustason saavuttamiseksi, erityistoimenpiteitä myös hätätoimenpiteitä voidaan hyväksyä komissiossa. Tämä on nyt komiteologian menettelyssä sen jälkeen, kun se on komiteassa äänestetty neuvosto ja parlamentti voivat päätöstä tarkastella kolmen kuukauden ajan. Kiitoksia. Bene, ringraziamo il direttore e quindi possiamo... Kiitämme johtajaa ja nyt tässä vaiheessa voimme nopeasti siirtyä tähän seuraavaan asiaan. Kiitoksia Vladislav Mikolle tästä esityksestä. Aloitamme nyt sitten työryhmäkeskustelun YMPn uudistuksen erityistä näkökohdista. Haluaisin muistuttaa kollegoita, kuten eh, esittelijämme Albert Dessia, että 26. tammikuuta meillä oli eh, tärkeä kuuleminen täysistunnossa, jossa oli mukana eh, kaikki kaikki eurooppalaiset sidosryhmät ja nyt meidän täytyy jatkaa työtämme tämän tärkeän aiheen parissa ja tämän päivän työryhmäkeskustelu käsittelee kolmea tärkeää yhteisen maatalouspolitiikan ala, as, as, asiaa, suorat tuet, riskit ja maaseudun kehitys. Ja nyt annan heti puheenvuoron ja toivotan tervetulleeksi asiantuntijamme Äh, Stefan Tangerman, joka on Göttingenin ministeri ja Göttingenin Göttingen yliopiston asiantuntija Vincent Chantelier, joka on äh, ranskalaisesta maataloustutkimuksen instituutista Inrasta, Attila Jambor, joka on Budapestin Korvinus-yliopiston äh, professori. Tässä ensin on jokaisen asiantuntijan puheenvuoro. Jokaisella on maksimissaan 20 minuuttia puheaikaa ja pyytäisin, että pidätte kiinni puheajastanne, jotta meillä olisi sitten mahdollisesti melkein tunti aikaa käydä keskustelua heti näiden esitysten jälkeen. Ja nyt annan puheenvuoron heti professori Tangermanille. <clears throat> Mr. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos oikein paljon ensinnäkin siitä, että minut kutsuttiin osallistumaan ja tarkkaan katsomaan komission tiedonantoa, erityisesti mitä siinä sanotaan suorista tuista ja siitä, että kutsuitte minut tänne jakamaan kantojani. Minä olen katsonut tätä asiakirjaa siltä kannalta, että katsotaan hyvää maatalouspolitiikkaa – minä olen ollut maatalous- ja kauppa-asioissa mukana, mutta nyt minulla on etuna olla eläkkeellä ja siksi voin oikeastaan ottaa kantaa ehdotukseen, jota juuri nyt harkitaan, joka ei ole varsinaista politiikkaa. Muuten puhuttaisiin sellaisesta, joka on jo lainsäädäntöä nyt kun olen eläkkeellä, voin vapaammin puhua aiheesta, joka on muotoutumassa. Very blunt fashion, forgetting about all... Ja odotan, unohdan tässä nyt kaikki diplomaattiset korulauseet ja käytän lyhyen puheaikani ja pyrin puhumaan mahdollisimman selvästi. Tiedonannossa todetaan monet haasteet elintarviketurvan, ympäristön ja ilmastonmuutoshaasteen välillä. Lisäksi siinä on kuitenkin yksi lisähaaste. Tiedonannossa ei puhuta siitä, mikä varsinainen haaste tässä on oikeastaan käsillä, ja se liittyy epävarmuuteen, joka liittyy suorien tukien tulevaisuuteen. Nämä suorat tuet alun perin, kuten kaikki tietysti tiedätte, otettiin käyttöön, jotta voitaisiin kompensoida viljelijöille, kun hinnat laskivat. Tämä oli tärkeä merkitys aikoinaan. Ei olisi voitu ajatella, että uudistetaan sitä hintatukipolitiikkaa ilman, että tuettaisiin tämän yhden yön yli tapahtuman muutoksen takia. Varmaan tuo oli tärkeää politiikkaa aikoinaan. Mutta valitettavasti, kun suorat tuet otettiin käyttöön, ei koskaan tehty mitään päätöksiä niiden pitkän aikavälin tulevaisuudesta, ylläpidetäänkö niitä, ylläpidetäänkö samalla tasolla, mikä niiden tarkoitus on, kun tuota kompensointia ei tarvita, koska on sopeutut uusiin poliittisiin puitteisiin. Huomaisin, pidän tätä tiedonantoa nyt pitkälti sellaisena, että nyt implisiittisesti sanotaan, että sovitaanpa nyt järjestelmästä, jossa suorat tuet ovat jatkuvasti yhteisessä maatalouspolitiikassa mukana. Ja sovitaan siitä, miten tämä työ tehdään. Tiedonannossa ei eksplisiittisesti tätä sanota, mutta implisiittisesti mielestäni tässä kyllä puhutaan suorien tukien tulevaisuudesta. Tiedonanto ei varsinaisesti sisällä suuria poliittisia muutoksia. Yksi keskeinen muutos kuitenkin on se, että muutetaan yhtä osuutta suorista tuesta tästä vihreästä osasta, josta kuulemme myöhemmin lisää. Jos katsotaan niitä suuria haasteita, jotka todistetaan tässä tiedonannossa, niin toisaalta on haasteet ja toisaalta se keskeinen rooli, joka edelleen tiedonannossa annetaan suorille tuille. Jos nämä tiedot yhdistetään, niin minusta näin pahoin pelkään tuntuu, epäselvältä, miksi suorat tuet nyt ovat se väline, jolla haasteisiin vastataan. Lyhyesti. Elintarviketurva globaalisti ei oikeastaan vaadi EUn suoria tukia, että voidaan huolehtia siitä, että EUn maatalous voi olla mukana tässä työssä, koska elintarviketurva, ruokaturva ei varsinaisesti – många man kuin se, että tämä köyhyysongelma niille, joilla ei ole varaa ostaa ruokaa, suorat tuet EU-maanviljelijöille, ja tätä oikein ratkaise. Jos ajatellaan mahdollisuutta tuottaa enemmän ruokaa, että voitaisiin vastata kysyntään kansainvälisillä markkinoilla, niin ei oikeastaan suoria tukia tarvittaisi, koska tuo kysyntä näkyy korkeimpina hintoina. Tämä nähdään jo. Meillä on korkeat hinnat, jotka eivät ehkä jää ihan yhtä korkealle tasolle kuin ne ovat tällä hetkellä, mutta ennusteet ovat, että nämä hinnat jäävät melko korkealle tasolle, korkeammalle kuin menneisyydessä, joten nämä korkeat hinnat kannustavat tuottajia tuottamaan lisää, ja viljelijät ovat osoittaneet menneisyydessä, miten hyvin he osaavat vastata korkeampiin hintoihin – Tämähän on aiheuttanut ongelmia YMPssä 70-80-luvulla. Ei voida myöskään olettaa, että suorat tuet parantavat EU-maatalouden kilpailukykyä, jos kilpailukyky nähdään omana mahdollisuutena tuoda markkinoille ruokaa, joka perustuu tilojen tuottavuuteen tietenkin kelle tahansa voidaan antaa tietty määrä julkisia varoja ja antaa tämän kilpailla muiden tuottajien kanssa, mutta tämä ei ole kuitenkaan aitoa kilpailua, vaan keinotekoista kilpailua. En kaiken näe, miten suorat tuet varsinaisesti voisivat parantaa aitoa kilpailukykyä, joka todella mahdollistaa sen, että EUn viljelijät voivat vastata globaaliin markkinoiden haasteisiin. Sitten ympäristö- ja ilmastonmuutos – vaatimukset koskevat paljon tiettyjä osia alueita EU:ssa. Joillain aloilla ehkä voidaan tukea paljon biologista monimuotoisuutta. Tuolla muualla pitää pohtia hiilikysymyksiä ilmastonmuutosasiana, mutta hehtaarikohtaiset suorat tuet eivät nyt varsinaisesti vastaa tähänkään erityishaasteeseen kahden, toisen pilarin toimet olisivat tässä parempia. Samoin kun ajatellaan alueellista tasapainoa, kannattaista ajatusta. Tietän, että yksittäiset alueet EU:ssa ovat hyvin eri asemassa, kun ajatellaan, miten paljon maatalous vaikuttaa taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseen. Oikeastaan tasa tuet kaikille eu eivät oikeastaan vastaa tähänkään haasteeseen, joten en ole nyt oikein vakuuttunut siitä, että tämä tiedonannon lähestymistapa oikein on johdonmukainen yhteensopijan näiden haasteiden kanssa. No sitten voidaan pohtia sitä, mikä on komission ajattelema rooli suorille tuille. Hiukan epädiplomaattisesti nyt tuntuisi olevan uusi teoria, että pitää antaa tämmöistä perustulotukea, joka sellaisena on ennalta ehto sille, että Euroopan maanviljelijät voivat tuottaa tällaisia perushyödykkeitä. Tuo näkyy vähän tiedonannosta ja vähän paremmin tuoremmassa asiakirjassa, joka komissiolta saatiin. Onko tuo nyt todella vakuuttavaa? En, en ole ihan varma. Tulotuki. Tässä on kyse samoin kuin muilla yhteiskunnan osalta siitä, että pitäisi ajatella yksittäisten kotitalouksien tuloa, kuten yleensä tehdään. Mutta tuota ei hoideta myöskään suorien tukien kautta. Jos ajatellaan julkishyödykkeiden tuotantoa, tämä koko konsepti on mielestäni niin hiukan hankala, sen myönnän, mutta ajattelen, että tässä pohditaan sitä, miten maata käytetään Euroopan unionissa. Mutta ei tämä kysymys ole nyt ihan uhanalainen koko Euroopan unionissa, vaikka ajateltaisiin, eikä tätä voida edes ajatella, mutta että suorat tuet poistettaisiin kokonaan, niin ne ei se tarkoittaisi sitä, että kokonaan luovuttaisiin maan käytöstä nykyisessä mallissa. Kyllä se uhattuna olisi, mutta oikeuttaako tämä sen, että maksetaan suoraa tukea jokaiselle maanviljelijälle EU-ssa? En paiken usko. Minä olen pääsemässä siihen lopputulokseen, että suorat tuet, hehtaarikohtaiset tuet eivät toimi kovinkaan hyvin, näin pahoin pelkään, kun pyritään vastaamaan haasteisiin, Enkä voi oikein argumentoida niinkään, että näin meillä olisi käytössä hyvä väline, jolla annetaan perustoimeentulotukea julkisyödykkeiden tuottamisesta. Nyt vastaisin vähän spesifisempiin kysymyksiin, joita minua pyydettiin kommentoimaan tässä raportissa, jonka olen parlamentille antanut. Aktiivisten viljelijöiden kysymys. Tiedonannossa, kuten tiedätte, painotetaan sitä, että tukea pitäisi kohdentaa aktiiviviljelijöille. Henkilökohtaisesti ymmärrän kyllä, mikä on viljelijä ja mikä on aktiivinen, mutta jos ajattelen, mitä tuo sanapari oikein tarkoittaisi, niin siinä syntyy vähän ongelmia. Eri tavoin voidaan erotella eri ryhmiä, esimerkiksi maataloustoiminta versus muu yrittäjyys johon tarvitaan maata. Tämä voisi olla aktiivisen viljelijän määritelmän pohjana tällä hetkellä olemassaoloissa ehdotuksissa, Onko tuo nyt ihan oikeutettua? Jos argumentoidaan, että luonnonvarojen hallinnointi, maankäyttö, tähän halutaan puuttua. Jos, entä sitten golfkentät tai metsätalous, kun sinne istutetaan puita maalle. Eikö tämä ole myös aktiivista maa-alueen tai luonnonresurssien hallinnointia? Tämä ei oikein toimi. Sitten työtä tekevä maanviljelijä versus poissa oleva maan omistaja. Tämäkin kysymys on esillä julkisissa keskusteluissa enemmän kuin komission teksteissä. Eli todella aktiivisesti työskentelevän viljelijän pitäisi saada tukea, mutta miten tämä toimisi, kun suorat tuet suurilta osin liittyy maan arvoon, ja näin tämä menisi maanomistajalle. Eikä voida oikeastaan sanoa, että maksan ainoastaan niille ihmisille, jotka todella viljelevät, joiden kädet siellä likaantuvat. Miten voidaan katsoa, että varat menevät oikeisiin käsiin, jos on kyse vuokralaisista. Ja sitten ikään kuin normaali tila koko versus valtavat tilat. Kyllä kai nämäkin tilat tuot, voivat tuottaa yksiä hyödykkeitä, joten en nyt näe oikein kunnollista teknisesti toimivaa ja poliittisesti toimivaa aktiivisen viljelijän määritelmää. Tässä on kyse ehkä siitä, miten tämä ymmärretään julkisesti, mutta onko tässä kunnollisia määritelmiä, johon pyritään nyt politiikassa. Ja sitten, miten kohdellaan pieniä tiloja? Erityisjärjestelmässä näin on ehdotettu. Tuo on järkevää, kun ajatellaan asiaa niin, että vähennetään byrokratiaa ei siinä olisi paljon järkeä, jos sanottaisiin, että annetaan pienille tiloille suurempia hehtarikohtaisia tukia, koska mikä syy ajaisi tätä? Ei se ainakaan auttaisi rakenteellista tätä sopeutumista, mutta jos ajatellaan sitä, että syntyy kustannuksia, hallinnollisia kustannuksia pienellä tilalla ja pienen tilan käsittelyssä – mutta seuraavaksi sitten voitaisiin ajatella, että miten tämä nyt toteutettaisiin. Luultavasti ei niin, että suuremmin maksuin tuetaan transaktiokustannuksia, koska silloin on käytetty enemmän julkisia varoja, jotta saataisiin parempi suhde transaktiokustannusten ja saatujen maksujen välillä, joten oikeastaan halutaan vain vähentää hallinnollisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat tilaan ja julkishallintoon. Tämä oikeastaan tarkoittaisi, että on vähemmän täydentävien ehtojen noudattamisvaatimuksia. Si- siinähän syntyy eniten byrokratiaa. No, jos näin tehdään, niin voidaan sanoa, että vaikka kerran viiden vuoden välein, ja jos näin tehdään, niin voitaisiin jopa ajatella, että annetaan tällaisia sertifikaatteja tiloille. Olen joskus kirjoittanutkin tämän tyyppisestä järjestelmästä. Enkä minä syt niitä, sitä ehdota yleiseksi järjestelmäksi, mutta pienten tilojen osalta siinä saattaisi olla järkeä, jotta mahdollistetaan sopeutus investointeihin tiloilla, jos näin on. Siinä olisi kovastikin järkeä. Minulta on kysytty, mitkä vaikutus olisi tarjontaan tällä asiakirjalla. En näe paljon, paitsi jos tämä vapaaehtoinen ystetty tuki olisi suuri tekijä. Kuitenkin haluaisin todella kiinnittää huomionne tuon viherryttämisosuuden kohtaan. Minua tämä hiukan hermostuttaisi, jos joutuisin puolustamaan tällaista järjestelmää eu nimissä VTO kiistakysymyksissä VTOn paneelissa, koska tiedonannossa on joitain ehtoja, jotka voisivat olla sellaisia esimerkiksi, että pitää olla pysyvä laidun tai viljelykierto. No viljelykierto paikan päällä, sehän tehdään silloin, kun tuotetaan jotain. Eli viljelykielto on mahdollista ainoastaan silloin, kun itse asiassa tuotetaan. Ja juuri tuota vaatimustahan ei pitäisi osoittaa viljelijöille, jos VTOssa halutaan sanoa, että nämä maksut kuuluvat vihreän laatikkoon VTOn mukaan. Itse asiassa minä pahoin pelkäisin, että koska hehtaarijärjestelmä viherryttämisjärjestelmässä olisi myöskin perusosio, niin kaikki maksut linkitettäisiin tähän tuottamisvelvoitteeseen, eivätkä nämä maksut olisivat enää VTOn vihreän laatikon mukaisia, joten kehottaisin pohtimaan tätä osatekijää erittäin tarkkaan, koska siitä saattaa vielä aiheutua ongelmia. Perusosatekijät suorissa tuessa, uudelleenjako jäsenvaltioiden kesken, kyllä pystyn ymmärtämään tämän argumentin, reiluuden argumentin, mutta haluaisin myöskin sanoa, että eihän se ole niin, että jos kaikki saavat saman tuen, niin se on reilua. Jos naapurini saa saman verran ja kuin minä, niin se ei ole reilua, koska minä olen varakkaampi. Eli jos tässä katsottaisiin todellista tarvetta, niin se olisi järkevää, mutta sitä ei ole tässä ehdotettu. On kysyä tuottaminen. Tämäkään ei varsinaisesti luo kunnollista pohjaa sille, miten nämä eroteltaisiin. Tässä oli oikein taloudellista argumentointia, jolla luotaisiin pohjaa tälle poliittiselle kysymykselle. Sama ei ihan koske noiden kattojen luomista. Ensinnäkin tämäkään ei välttämättä sinänsä paranna tasa-arvoa, koska jotkut pien tilalliset voivat olla melko rikkaita, suurilla tiloilla melko varakkaita, mutta lopulta, jos isot eivät saa samaa hehtaaritukea, he eivät voi kilpailla yhtä hyvin kuin pienemmät tilat, eikä tuole välttämättä rakenteellisen kehityksen osalta. Viherryttämisestä vielä, puheenjohtaja, ennen kuin päätän puheenvuoron, Niin tämä on uusin osatekijä tätä tiedonantoa – Sanoisin, että se tuli sitten osan nykytukien tilalle, koska oletan, että ei ole loputtomista rahasumista kyse, voidaan keksiä vain lisämenoja. Ja että saadaan vähemmän tuloa tiloille, niin tämä ei kattaisi enempää kuin lisätoimien kustannukset. Näihin toimiin on siis, joihin on ryhdyttävä, joten ei tässä olisi sinänsä edellistä nettotuloa sivuhuomiona, vaan mikä tämä viherryttämisosio, onko tässä lisää tällaisia täydentäviä ympäristöehtoja? Muutama ehto lisää. Ja jos näin on, niin ovatko nämä uusia asioita, joista kukaan ei ole koskaan mitään tiennyt, ja joku on yhtäkkiä keksinyt, että otetaan sinne vielä muutama muu täydentävä ehto. Vai onko kyse siitä, että siirretään toimia toisesta pilarista ensimmäiseen pilariin? Niin, että ympäristötoimet ovat sitten katettuina tässä osiossa. Ja sitten en ihan ymmärrä, miksi tämä hoidetaan ykköspilarissa – en ole oikein tiedä, tuleeko budjetti näiden toimien kanssa, mitä yhteisrahoitukselle tapahtuu, joten tässä olisi pari kysymystä, mutta minä en ole ihan vakuuttunut siitä, että viedyttäminen todella huolehtisi paremmasta kohdentamisesta tässä politiikassa, koska julkisyödykkeet, joista nyt keskustelemme, ovat hyvin riippuvaisia tietystä paikasta, jos ajatellaan – minkälaisissa aloissa tuotetaan tai mitkä ovat tuotantokustannukset. Enkä nyt oikein näe, jos suoratuki kaikille maksetaan, niin ei voida puuttua niin hyvin näihin kysymyksiin. Lisäksi jäsenvaltiot olisivat kovan paineen alla, kun varat tulevat Brysselistä, miten tarkkaan näitä varoja katsottaisiin. En näe tätä nyt ihan vakuuttavana tapana päästä tavoitteisiin paremmin tarkoituksena kolmannessa luetelmakohdassa tiedonannossa on ehdotettu, että näin maksut ovat helpommin veronmaksajan ymmärrettävissä. En ole ihan varma, toimisiko tämä tekijä, koska veronmaksajana minä esimerkiksi olen sitä mieltä, että toisen pilarin toimet tuntuvat paljon uskottavammilta kuin ensimmäisen, joten ainakin jos ajattelen itseäni, niin tuo ei ole nyt mitenkään paremmin ymmärrettävissä. En puhu noista erityisistä alueista, vaan pääsen johdopäätöksiin. Tiedonannossa kyllä todetaan, mitkä ovat tärkeitä haasteita. Siinä on rajallisesti muutoksia. Minä en näkisi tätä nyt oikeastaan aitona uudistuksena – jos minulta pyydettäisiin sellaista politiikkaa, joka vastaisi tärke- tärkeisiin haasteisiin, jotka on siellä mainittu, niin elintarviketurvan osalta ja kilpailukyvyn parantamisen osalta sanoisin, että pitäisi saada huolehdittua enemmän innovaatiosta, tutkimuksesta ja kehityksestä, koulutuksesta, huolehtia siitä, että byrokraattinen taakka on pienempi, saadaan maan hinta alemmaksi. Nämä asiat kuuluisivat sinne. Ympäristö, ilmastonmuutos ovat hyvin riippuvaisia paikasta, alueesta, samoin kuin alueellinen tasapaino. Tässä ei ehkä ihan puututa näihin kysymyksiin. Tämä ei ole vakuuttava tapa huolehtia paremmasta kohdentamisesta. Kakkospilarissa kyllä, mutta ei oikeastaan ykköspilarissa. Ymmärrän, että uudelleenjako jäsenvaltioiden kesken saattaa olla poliittisesti välttämätöntä, mutta en näin nyt, mikä olisi todella oikea uudelleenjako tässä. En oikein tiedä, onko sellainen olemassa ja tällainen tietty ylärajan hyväksyminen myöskin vääristäisi markkinoita. Enkä näe myöskään tällaiselle tuotantoon yhdistetylle tuelle tarvetta, mutta johtopäätökseni olisivat kyllä, julkisyödykkeitä on tarjottava maatalouspolitiikan kautta. Tähän voidaan päästä ja tiedonannossa aivan oikein painotetaan tätä osuutta. Me tarvitsemme julkisia varoja tähän. Markkinat eivät voi huolehtia näistä julkisyödykkeistä yksin. Aivan hyvin ymmärrän tämän. Mutta kun todella haluaa tämän poliittisen työn pohjaksi, pitää huolehtia siitä, että tuetaan näitä per tuotettu julkishyödykeyksikkö. Hehtaarihan ei ole sinänsä julkishyödyke. On ajateltava sitä, minkälainen panostus tämän tuottamiseen on laitettu. Jos ajatellaan sitä, että on ollut markkinatukea tuki irrotettu tuotantomääristä, niin nyt todella kohdentaminen on tärkeä asia, eikä silloin voida maksaa per hehtaari, vaan ajatella per tuotettu hyödyke. Kiitos. Bene, molto bene. Grazie al professor Stefan. Erinomaista. Kiitoksia professori Tangerman. Erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia teidän puheenvuorossanne. Albert Desson varmasti tyytyväinen niin asioihin, joita professori myös sanonut. Ja nyt annan heti puheenvuoron toiselle vierailijallemme, Vincent Chatelierille. Teillä on puheenvuoro 20 minuuttia maksimissaan. Merci, Merci, président. J'ai pas le luxe de monsieur Tangerman euh, d'être... Niin, eh, minulle sama onne olla eläkkeellä kuin äskeisellä puhujalla. Ja minä nyt sitten kuitenkin uskon, että tekstin on erilainen myös eh, tässä kirjoitetussa muodossa, joten meitä on morinlaisia asiantuntijoita täällä. Niin, monenlaisia uudistuksia YMP on tehty ja minä tulin tänne vuonna 1992. Tässä on nyt uudistus ollut 18 vuotta käytössä. Ennen kuin ryhdyn käsittelemään tätä markkinasääntelyä, niin muutamia ajatuksia. Tämä marraskuun teksti komissiolta on VTO-sääntöjen mukainen eikä pyri siihen, että että että VTO-osapuolet olisivat mitenkään vaivaantuneita tämän hankkeen suhteen. Mitä tulee uusiin välineisiin, joita täällä suunnitellaan, kuten tulotuki, niin kaikessa huolehditaan siitä, että VTO-sääntöjä noudatetaan. Täällä on kuitenkin kaksi kysymystä, jotka ovat jääneet pois. Ensinnäkin tullimaksut kehitysmaissa ja sitten toinen asia on se, että miten VTOssa otetaan huomioon. Ja sitten, mitä tulee rahoituskysymyksiin, täällä on hyvin paljon epävarmuutta. Kuitenkin komission tekstissä ennen kaikkea on niin, että mitä tapahtuisi, jos budjetit vähenevät tai siis rahat vähenevät 15-20 prosenttia? Mitkä ovat ne kriteerit, jonka perusteella komissio hyväksyisi näitä asioita? Sitten tässä monia asioita siirretään kakkospilariin, hyvin kunnianhimoisia asioita kriisin hallintaan. Sitten yhteisrahoitus herättää kysymyksen, että kuinka sitä hallinnoitaisiin. No sitten kohdentaminen näiden tukien osalta on kaikkein tärkeintä olla käytännöllinen komissio osoittaa olevansa silloin, kun suoria tukia kohdennetaan maataloudessa, kun me tiedämme, kuinka tärkeitä suorat tuet ovat tuottajille. Toinen asia on sitten, että on tärkeää ja kiireellistä kohdentaa näitä tukia, koska hintojen vaihtelu tällä hetkellä on sellaista, että julkinen valta tukee sitä, missä sektoria, missä huonot hinnat ovat korkeammat sen sijaan, että tuettaisiin heikkoja. No sitten tukikatto, hyvin usein esiintyvä asia YMPssä. Katto olisi hyvä siksi, että sen avulla osoitettaisiin, kuinka tärkeä yhteiskunnallisesti YMP on. Ja tämä liittyy tietenkin toissijaisuusperiaatteeseen. Se, sitten neljänneksi on hyvin tärkeää miettiä sitä, että kuka näitä suoria tukia saa, kuka niistä hyötyy. No ei voida esimerkkejä antaa, mutta joskus eh, käy niin, että yli 80-vuotias viljelijä eh, saa paljon julkista tukea muiden kustannuksella, enkä tiedä, onko tämä hyvä tapa toimia. Sitten YMPn rakenne, sitä pitää tarkentaa. Täytyy miettiä, miten luonnonhaitta-alueet eh, ovat tukikelpoisia ykkös- ja kakkospilarissa ja mikä näiden välinen suhde on. Tässä sitten markkino- markkinasääntelyistä. Suorat eh, tulotuet eh, ovat tässä yl- pääroolissa. Ja miten julkinen valta sitten jatkossa suhtautuu siihen shokkiin, joka on hintaheilähtelyjen mukana tuleva. Tässä on faon käyriä. No hintavaihtelu on ongelma. Se, että hinnat äkkiä nousevat, niin se on sekä hyvä että huono asia. Se on Euroopalle hyvä, mutta kehitysmaille huono. Meillähän Euroopassa on paremmat eh, olosuhteet silloin, kun meidän hintamme monella sektorilla lähestyvät maailmanmarkkinahintoja. Tämä hintavaihtelu ei kuitenkaan ole joka sektorilla samanlaista. Hyvin voimakas viljan hinnan nousu, tähän äsken viitattiin, se liittyy lihan tuotantoon, niin se on selkeästi näkyvissä. No sitten näitä syitä miksi hinnat tällä tavalla heilahtelevat. En nyt mene yksityiskohtiin, ne ovat täällä raportissa. Tästä ei kuitenkaan taloustieteilijöiden kesken ole yksimielistä näkemystä, kuinka näitä pitäisi tulkita ja minkälainen intensiteetti näillä on. Mikä on se seikka, joka eniten vaikuttaa heilahteluun ja miten se suhtautuu suhteessa aikaan? Tietenkin erät markkinat ovat vakaita, ja YMP on voitu VTO-sääntöjen kanssa nähdä yhdessä. Energian hinta vaikuttaa kaikkeen ja tietenkin myöskin keinottelu. Ei ole kuitenkaan minkäänlaista yksimielisyyttä kaikista näistä tekijöistä. Ja se, että keinottelua, keinottelulla selitetään keinottelulla selitetään hinnan heilahtelut niin tämä on muuttunut viime vuonna verrattuna siihen, mitä puhuttiin pari vuotta sitten. Tässä on sitten tuotantokustannukset keskimäärin Ranskassa, Ranskan maataloudessa. Vuonna 2005 oli 20 prosenttia keskimääräinen hinnan nousu aina sektorista riippuen. Ja tässä te näette maataloustulon vaihtelun. Täällä on viljantuottajat, joilla on oma käyrensä ja tätä ei ole mitenkään vuosittaiseen työpanokseen suhteutettu. 2010 hän oli sellainen tilanne, että hyvin huonosti ymmärrettiin, miten markkinat toimivat ja julkista rahaa meni aivan väärään osoitteeseen ei suinkaan kärsijöille, vaan niille, joilla hinnat olivat korkeat. Minä en tiedä, mitä taloustieteilijät tästä sanoisivat. On kuitenkin kiireellistä, että annetaan eh, ainakin signaaleja siitä, miten julkista rahaa jaetaan. Sitten näistä riskeistä Näitä riskejä volatiliteettiin liittyen voidaan pienentää sillä tavalla, että monipuolistetaan tuotantoa. Se on ensimmäisessä pilarissa jo mukana, mutta pilarit ovat keskenään ristiriidassa. Pitää monipuolistaa, vaikka toinen pilari yrittää siihen tukeansa antaa – On niin, että viljelijätkin voivat tähän vaikuttaa olemalla itsenäisempiä tuotannossaan. Täällä puhuttiin ihan tuotannosta ja on aivan totta, että mitä autonomisempi, autonomisempi järjestelmä on, sitä paremmin se pärjää Toinen seikka on sitten se, että kaikki uudet ratkaisut, joita voitaisiin löytää sillä tavalla, että monivuotisesti voidaan ostoja tasata, niin silloin volatiliteettia voitaisiin hallinnoida. Sitten kuitenkin julkisen varan äh, rahojen osallistuminen tähän. Täällä ei puhuta kaupallisista kysymyksistä komission tekstissä – ei ainakaan liikaa siihen ei ole puututtu. Tullimaksut, se että ne alennesivat, siitä tulee hävikkiä veronmaksajalle ja siinä myöskin tuottaja häviää, mutta kuluttaja voittaa. Jos, jos katsomme maatalouden sektoreita, niin tietyillä sektoreilla vaara on sellainen, että joskus 85 prosenttia on omavaraisuutta. Naudanlihasektori on kehittynyt Brasiliassa viime aikoina sillä tavalla, että täytyy, täytyy olla hyvin tarkkana. Toinen asia on sitten, mitä tulee VTOn kahdenkeskisiin neuvotteluihin. Monenlaisia asioita tulleista on ajateltu. Täällä on ajateltu että nämä maksut alenisivat ja tässä on historiallinen tuotto taustalla. Tällaiset herkät tuotteet, ne koskevat tiettyjä tullimaksuja. Minkälaisia strategioita Eurooppa voisi sitten harjoittaa? Millä tavalla VTO aikoo ottaa mukaan ei-kaupalliset seikat, kuten ympäristö ja sosiaalinen puoli. Toinen asia sitten on, että tullimaksut ovat hyödyllisiä kriisitilanteessa ja pitäisi pystyä ottaa niitä käyttöön erityistilanteissa, e, nimenomaan tällaisia erityistullimaksuja. Kaikki maatalous on hyvin herkkää reagoimaan näihin tullimaksuihin – vilja ei kuitenkaan, koska kaksi prosenttia on vain tuontiviljaa ja sillä tavalla tullisektorillakaan tämä ei globaalisesti ole tärkeää. Sitten kun on joku, mikä on todella herkkä sektori, on naudanlihasektori. Pitää varautua hyvin suuriin muutoksiin sen osalta. Sitten vientituet. Komission teksti ei tästäkään mitään uutta sano. Mutta se, mitä täällä ehdotetaan, on, että VTOn päätökset vuodelta 2008 pysyvät voimassa. Minkälainen strategia sitten? No meillä ei olisi vientitukia. Pitää innovoida, olla kilpailukykyinen, käyttää muita keinoja hyväksi mutta täytyy myöskin muistaa muita eh, asioita, mitkä ovatkin täällä mukana. Maailmanmarkkinat eh, kasvavat eh, ja toiset maat, jotka ovat kilpailukykyisiä, kuten Australia, niin historiallisesti sellaiset maat saattavat olla tantumassa. Ja tämähän antaa hyviä mahdollisuuksia Euroopan unionille. Pitää myöskin hyväksyä se, että vientituilla – voi olla hyvinkin suuri merkitys kriisiaikana. Se, että niitä ei enää olisi jatkossa, niin se tukee komission halua pitää interventiohinnat alhaalla. Hintujen, hintojen vaihtelu. Siihen ei ole yhtä ainutta keinoa. Ensinnäkin voidaan käyttää varastointia, varmuusvarastointia – Tästä usein puhutaan, vaikka sitä ei mitenkään sen tarkemmin määritellä. Nettoviejät, kehitysmaat, joilla on hyvin vaikea tilanne tässä saatavuudessa. Sitten on maita, joissa eh, elintarvikehuolto on helpompaa. Se on tietenkin kallista, Eihän kaikilla, kaikilla mailla tietenkään ole halua omaa varastointijärjestelmää luoda, joten tämä täytyy kohdentaa. Sitten parlamentin mietinnössä on kiinnostavia asioita herästä toisesta asiasta, joka on se, että YMP pitäisi olla rahoitukseltaan joustavampi. Tämä on kuitenkin hyvin vaikeaa nähdä ulkopuolelta että miten voitaisiin vakaalla budjetilla vastata tilanteeseen, jossa hinnat todella voimakkaasti heilahtelevat. Pääsääntöisesti sanotaan kuitenkin, että tällaiseen ei ole mahdollisuutta. Sitten edelleen. Voisitteko kuvitella sitä, että biopolttoaineet, aina niiden tuotanto eh, riippuisi viljan tuotantoa? tilanteesta ja viljamarkkinoista. 40 prosenttia maissistahan muun muassa käytetään tällä sektorilla. Sitten G20 on puhunut tästä raaka-aineiden keinotteluasiasta. Tärkeä asia, samoin kuin avoimuus. Myöskin se, kuinka monta toimijaa markkinoilla on, on oleellinen kysymys. Minkälaisia eh, instrumentteja tähän interventioon on, kuten turvaverkot edelleen olemassa? Vuonna 1992 tehtiin eh, muutos, jossa ei interventiohintoja ole, eh, jo, hintoihin ole puutettu, mutta olemmeko me nyt päässeet perille? Olemmeko nyt siinä tilanteessa, jota toivottiin 92, jossa Euroopan unionin hinnat olisivat maailmanmarkkinahintoja. Mitä turvaverkkoihin tulee, ne ovat perusteltuja sellaisissa mahdollisissa tilanteissa, joissa kriisi on oletettava. Julkinen puuttuminen markkinoille on kuitenkin taloudellisesti riittämätöntä, jos kriisi pitkittyy ja sitten pitäisi aina miettiä, minkälainen kynnys on tälle julkisen, varan, äh, julkisen tahon interventiolle. Pitäisi hyvin miettiä sitä, että silloin kun hinnat äh, nousevat äh, ja ne hinnat, joista on päätetty, ovat hyvin usein alempana kuin tuota, tuotantokustannukset. Turvaverkot ovat, mutta hyvin harvoin niitä otetaan käyttöön. Joka tapauksessa tämä ei kuitenkaan vaikuttaisikaan tuottajien keskeiseen jakoon. Tietenkään kaikkea tuotantoa ei arvioida interventiohintojen suhteen samalla tavalla 101 euroa tonnilta viljoilla ei riitä. Ja sitten naudanliha puolella esimerkiksi se on määritelty niin eh, alas, että se suorastaan pelottaa tuottajia. Ja, ja sillä sanotaan, että interventiohinnan kanssa ei haluta mitään tekemistä, koska se on katastrofaalinen taso. Tuotantokustannusten nousu on johtanut siihen, että hinnat ovat todella alhaalla kun katsomme, miten tuotantoa tehdään. Sitten tulevat eh, siis nämä futurimarkkinat. Tällä tavalla voidaan katsoa näitä marginaaleja tulevaisuudessa, mutta tämä ei kuitenkaan tule vaikuttamaan hinnan kehitykseen. Tässä on vain sellainen instrumentti, millä voidaan tiettyjä asioita lieventää, ei kuitenkaan vaikuta hintatasoon. Tämä ei koske kuitenkaan kaikkea tuotantoa, se on väline, Miten nyt sanottaisiin, e, se liittyy standardoituun tuotantoon paremmin. E, kaikessa eläintaloudessa näitä ei voida käyttää. E, hyvin huonosti näitä, tätä keinoa tunnetaan tuottajien parissa. Mutta jos sitä halutaan käyttää ja kehittää koulutusta tarvitaan. tällaiset keskinäiset rahastot kiinnostava keino, mutta ne sopivat paremmin toisiin tuotannon sektoreihin kuin toisiin. Tässä tulee mieleen hedelmät ja vihannekset esimerkiksi. No sitten ilmastovakuutukset, no hyvin kiinnostavia näitä terveystarkastusvaiheen yhteydessä käsiteltiin ja artikla 68kin nämä liittyvät. Täytyisi tietää jäsenvaltioilta, että ovatko ne kiinnostuneita käyttämään tällaista instrumenttia. Ja sitten pitäisi myöskin miettiä tämä julkisen ja yksityisen sektorin välistä suhdetta. Sitten tulevat keinot ovat tällaisia varakeinoja. Meillä on veropolitiikka. Sen osalta on ponnisteltu, on olemassa Ranskassa monenlaisia välineitä veropolitiikan sektorilla, niin kuitenkaan ei olla onnistuttu siinä, että maanviljelijät säästäisivät pahan päivän varalle. Ja usein he investoivat sellaisiin asioihin, jotka eivät tuo lisäarvoa. Ainakin Ranskassa on näin. Meillä on ollut 2007-2028 hyvä vuosi, mutta kuitenkaan he eivät maksaneetkaan veroja, vaan investointiin enemmän kuin oli tarpeen, joten tästä on syntynyt ongelmia. Täytyisi toimia vähän nopeammin, täytyy mennä vähän pitemmälle tällaisten välineiden osalta. No sitten tuet annetaan tukia vuosikohtaisesti ja verotuksen yhteydessä tuottajat eh, nämä ilmoittavat. Näitä voidaan myös siirtää vuodelta toiselle. Pitäisi tällä tavalla pystyä tasaamaan hintavaihteluita. Nämä tuloturvavakuutukset täällä nyt Kanadassa esimerkiksi – on tällainen keino käytössä ja miksi me emme ottaisi sitä käyttöön, tällaista vakuutusta. Meillä pöytäkir- Marrakesin pöytäkirjassa on annettu mahdollisuus tällaisen käytöön, jos tässä sitten voitaisiin suuria riskejä saada eh, pois päiväjärjestyksestä. Kanadassa on järjestelmä, jota kannattaa kyllä tarkkailla. Tämä täytyy tietenkin olla vapaaehtoinen järjestelmä. Jokainen maa voi valita, mitä käyttää ja katsota, katsoa kukin maa kohdallaan, miten yhteisrahoitukseen tämä eh, sopii. On hyvin paljon tällaista tulotuen vakuuttamisesta kriittisiä kirjoituksia, mutta pitäisi vähän katsoa sitä tarkemmin ja miettiä julkisen ja yhte, y, yksityisen sektorin yhteispeliä. Komission paperin perusteella voi kuvitella, että tämä olisi yksi mahdollisuus. No, minä yritän pysyä aikarajoissa, mutta eräs ranskalainen ongelma vielä, jolle ei selkää ole helppo kääntää. Olen taloustieteilijä ja mä suoraan sanoen voin sanoa, että e, haluan tietää, miksi halutaan jotain eikä haluta toista. Komissiossa puhutaan maailmanmarkkinoista ja muista asioista, kyllä minä tämän ymmärrän, mutta sitten kun katsotaan 25 vuoden taakse maitokiintiöiden historiaa, niin ei ole minkäänlaista sellaista asiakirjaa, jossa näkyisivät hyvät ja huonot puolet. Kyllä etuja on ollut ja kaksi niistä ovat seuraavat. Tämä oli hyvin, hyvin hyvä keino tarjontaa hallinnoida halvalla tavalla. Toinen asia, joka liittyy maito, maitokiintiöihin, oli, että että me pystyimme kiinnittämään kiintiöt tilaan. Kuitenkin kiintiöt nähdään eri tavalla, koska kiintiöiden kanssa toimittiin eri tavalla eri maissa. Vaikka kiintiöillä ei sitten voitukaan kaikkea hoitaa, mutta alueellisesti niillä oli omia hyviä puolia. Eli nämä ovat hyvät puolet. Sitten ne huonot puolet. Kiintiöillä ei saatu maataloustukea jaettu tasaisesti. Ja toinen asia sitten, että kustannukset, tuotantokustannukset nousivat keinotekoisesti. Kiintiöthän olivat myytävää tavaraa. Se oli hyvin jäykkä järjestelmä kansainvälisillä markkinoilla. Ja voidaan pohtia sitä, että erät maat veivät kiintiömaat veivät ma- tuotteita ulkomaille. Mutta joka tapauksessa me ymmärrämme, että kiintiöt ovat mennyttä aikaa. Se oli hyvin, se ei enää tähän aikaan sovi. Mutta kuitenkin hyviä ja huonoja puolia maitokiintiöihin liittyi. Ja nyt haluaisin lopuksi sanoa, että kun päätöshän on hyvin kauan sitten jo tehty siitä, että kiintiöt poistuvat, niin tässä yhteydessä täytyy muistaa, että markkinat kasvavat. Euroopassa tulee muutoksia. No sitten toinen on, että sopimukset eivät muuta kaikkea. Ne ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia, mutta ne eivät ratkaise kaikkia ongelmia. odotuksia on liikaa. No sitten kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Se, että kiintiöt poistetaan, niin tällä tavalla tarjonta tulee muuttumaan Euroopassa. Monet maat valmistautuvat tähän ja mole, monilla tuottajilla on mahdollisuus tuottaa enemmän eh, vasta. Se, mikä on tärkeää tulevaisuudessa, on hinta ja keräilykustannukset. Luonnonhaitta-alueilla on oleellista se, että kun kiintiöt poistuvat, niin on selvää, että tarjonta tulee maantieteellisesti keskittymään. Jos LFA-alueilla vielä on tuotantoa, niin sinne täytyy luoda omaa politiikkaa, jossa tietoisesti sitä aluetta, niitä alueita tuetaan. Molto interessante l'intervento di Vincent Chatelier, e certamente. Kiitoksia. Vincent Chatelierin puheenvuoro oli erittäin mielenkiintoinen ja hän käsitteli asioita, joista olemme monet meistä ovat samaa mieltä. Ja nyt menemme viimeiseen puheenvuoroon. Rambor, joka puhuu meille maaseudun kehittämisestä. Pyytäisin, että hän pitää kiinni puheajasta, koska meillä on vielä paljon kysymyksiä ja haluaisin tietenkin, että asiantuntijat myös ehtivät vastata niihin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia olla täällä tänään näin korkean tason foorumissa kertomassa mielipiteistäni maaseudun kehityksestä ja tulevasta MPstä. Toivottavasti näette kalvoni pian monitoreilla. Hyvä. Tässä näette äm, esitykseni rungon. No, lyhyt esitys. Ensimmäinen osa esityksessä käsittelee äh, komission tiedonantoa Toisessa osassa käsitellään maaseudun kehittämisen rool, kehityksen roolia tulevaisessa YMPssä ja sen jälkeen on johtopäätösten aika. Tällä hetkellä keskustellaan YMPstä, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin ja jotta oltaisiin valmiita seuraavia rahoitusnäkymiä varten. Komissilla on tietenkin ollut tärkeä rooli Euroopan maatalouspolitiikan muokkaamisessa ja sitä kautta, että se julkaisi virallisen tiedonantonsa viime marraskuussa. Se on todella tuonut panoksensa tähän keskusteluun. Tämä tiedonanto on hyvin monimutkaisessa poliittisessa ja taloudellisessa, täytyy nähdä monimutkaisessa taloudellisessa poliittisessa ympäristössä. Esimerkiksi EUn budjettitarkistus on otettava huomioon, kun määritellään tulevaa YMPtä. Tässä tiedonannossa määritellään kolme tärkeää haastetta YMPlle. Ja jos katsotaan kestävyyttä, niin nämä voidaan jakaa taloudelliseen ympäristölliseen ja äh, yhteiskunnallis-alueellisiin haasteisiin, jotta nämä haasteet voidaan ratkaista. Tämän eri tavoitteet on saavutettava. Eli meillä on haasteita, meillä on tavoitteita ja ehdotuksia. Ja minä aion nyt seuraavien minuuttien aikana analysoida, onko näiden ehdotusten ja haasteiden välillä johdonmukaisuutta tai toisin sanoen auttavatko ehdotukset, jotta haasteisiin voidaan vastata. Mitä tulee taloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi ehdotettuihin tavoitteisiin, on paljon ehdotuksia, jotka koskevat elintarviketurvallisuutta, markkinoiden vapautta ja elintarvikeketjuja. Edeltävät puhujat ovat keskustelleet näistä asioista hyvin paljon, joten en aio nyt mennä tässä yksityiskohtiin. Mitä tulee ympäristöhaasteiden ratkaisuehdotuksiin näyttää siltä, että erityisesti on keskitytty julkisiin hyödykkeisiin, kun taas eh, vihreä kasvu ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat vain pelkkiä iskulauseita ilman konkreettisia ehdotuksia. Kuitenkin ympäristö julkishyödykkeiden ehdotukset ovat useasti puutteellisia, erityisesti eh, mitä tulee mittauksiin tuottaustapoihin. Ei voida mitata biodiversiteetin tai maiseman arvoa Euroopassa ja on kyseenalaista, onko meillä sama arvo julkisille hyödykkeille ympäri Eurooppaa ja pitäisikö olla yhtenäinen politiikka julkisia hyödykkeitä koskien ympäri Eurooppaa. Ja täytyy myös pohtia sitä, kuka arvioi, oliko tämä politiikka menestyksekästä vai ei. Ja jos tuloksia ei voi mitata, niin on kyseenalaista se, mitä, mihin veronmaksajien rahoja käytetään. Mitä sitten tulee yhteiskunnallis-alueisiin haasteisiin, niin ehdotukset ovat varsin epämääräisiä ja äh, ideat ovat siinä vahvempia kuin yksityiskohdat. Suurimmat tavoitteet halutaan saavuttaa äh, maaseudun työllisyyden tukemalla, maaseudun talouden parantamisella ja e, tilanteiden parantamisella pienille maatiloille mutta on, ky- on kuitenkin ja avoimeksi, miten komissio aikoo vastata näihin haasteisiin ja saavuttaa nämä tavoitteet. Vaikuttaa siltä, että komissio ei ole huomioinut uusien jäsenvaltioiden maanviljelyrakenteen monimuotoisuutta. Siellä on hyvin paljon omavaraisviljelijöitä ja nämä tilat ovat hyvin paljon, e, hyvin erilaisia kuin niin kutsutut pienviljelijät vanhoissa jäsenvaltioissa. Siksipä näitä tiloja ei voida verrata 15 vanhan jäsenvaltion pienviljelijöihin. Siksi maatalouspolitiikan olisi huomioitava tämä tilanne ja luottava eriytettävää politiikkaa eikä niinkään tällaista yksi koko sopii kaikille politiikkaa. Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että ehdotukset ja haasteet ovat vain osittain johdonmukaisia tiedonannossa, koska haasteet määritellään selkeästi, mutta ehdotukset jäävät hyvin yleiselle tasolle useissa tapauksissa. Sen jälkeen, kun olen hiukan pohtinut tätä komission tiedonantoa, menen esitykseni toiseen osaan, jossa analysoidaan YMPn äh, maaseudun kehitystä tulevaisuuden YMPssä. Tiedonannossa on valitettavan vähän vahvoja viestejä maaseudun kehityksen suhteen, mutta näyttää siltä, että maaseudun kehityksen roolia toisessa pilarissa heikennetään voimakkaasti viherryttämällä ensimmäistä pilaria. Kuitenkin aiheiden kirjo on lisääntynyt ja innovaatio ja riskinhallinta ovat nyt ilmeisesti osa maaseudun kehittämispolitiikkaa. Kuitenkin on paljon kysymyksiä, jotka puuttuvat tästä ja nämä voidaan luokitella seuraavasti tulevaisuuden prioriteetit, maaseudun kehittämispolitiikan arviointi ja budjettikysymykset. Aion käsitellä näitä asioita e, esityksessäni myöhemmin. Mitä tulee tulevaisuuden prioriteetteihin, näyttää siltä, että otsikot kuvastavat maaseudun kehityksen eksis rakennetta, vaikka sitä ei edes mainita tässä tiedonannossa. Eli näyttää siltä, että maaseudun kehityksen tulevaisuuden prioriteetit eivät tule sen kummemmin muuttumaan. Mutta epäilyksiä on siitä, miten budjettivaroja aiotaan antaa näille prioriteeteille? Toisen toimintalinjan ongelmia ei esimerkiksi ole riittävästi käsitelty. Maaseudun köyhyyttä ei valitettavasti ole edes mainittu tiedonannossa. Haluaisin korostaa tässä, että maaseudun köyhyyden helpottamisen täytyisi olla maaseudun kehittämisen pääprioriteetti tulevaisuudessa ja täytyisi yrittää vähentää kaupunkien ja maaseudun välisiä tuloeroja. Nämä tuloerot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Ja tulee maaseudun kehittämispolitiikan arvioihin nousee esiin hyvin paljon kritiikkiä, mitä tulee tämänhetkiseen järjestelmään perustuen yhteiseen arviointipuitteistoon. Eräs kritiikki syy on kausaliteetin mittaaminen Eh, tällä hetkellä nykyiset indikaattorit eivät osoita, eh, miksi ja miten jokin asia on tapahtunut, vaan eh, pystytään ainoastaan tunnistamaan, mitä on tapahtunut maaseudulla. Siksi tarvitaan enemmän tuloksiin keskittyvää arviointia Euroopassa. Ja toimintojen tuloksia on arvioitava verraten niitä selkeisiin ja mitattaviin tavoitteisiin toimin, tiedonannossa suunnitellaan EUn laajuisia ohjelmatavoitteita, mutta niiden täytäntöönpano jää epäselväksi. EU-laajuisten tavoitteiden tulisi olla yhteydessä Euroopan laajuisiin tavoitteisiin, kun taas ohjelmatason tavoitteiden täytyisi olla yhteydessä erilaisiin toimenpiteisiin, joita on olemassa, jotta voitaisiin huomioida näiden tavoitteiden kaksijakoisuus. Maaseudun kehityksen arviointijärjestelmä olisi mielestäni muutettava tulevaisuudessa ja käytettävä kahta mittausmenetelmää, niin kutsuta makrolähestymistapaa, joka käsittelisi aggregoitunutta kokonaistietoa ja mikrolähestymistapa, joka käsittelee yksittäistietoa. Lisäksi arvioitaisiin laadullisesti ja määrällisesti, mutta nykyisiä indikaattoreita oli selkeästi uudistettava, jotta voitaisiin paremmin saavuttaa uudet EU-tason ja ohjelmatason tavoitteet. Toisaalta on myös kehitettävä tällainen mikrolähestymistapa, joka hyödyntäisi tapaustutkimusta ja, ja arvioisi kausaliteetti, eli miksi ja miten jotkut asiat ovat tapahtuneet. Ainoastaan tällainen mittausmenetelmien kaksijakoisuus todella auttaisi meitä näkemään, mitä oikeastaan maaseudulla tapahtuu Euroopassa. Ja viimeinen kysymys, budjetti kysymykset. Näyttää siltä, että YMP-budjettia tullaan tulevaisuudessa leikkaamaan ainakin eu budjettiin väliän arvioinnin pohjalta ja erilaisten muiden asiakirjojen pohjalta. Ja tämä tarkoittaa, että on uudelleen järjesteltävä varoja eri pilareiden ja jäsenvaltioiden välillä se ajatus, että useat toisen pilarin välineet siirtyvät ensimmäiseen pilariin, johtaisi todennäköisesti siihen, että myös budjettivaroja siirrettäisiin. Kuitenkin myös jäsenvaltioiden välillä tarvitaan budjettivarojen siirtämistä, koska budjettivarat per jäsenvaltio jakautuvat nyt hyvin epätasa-arvoisesti ja ne ovat ainoastaan vanhojen sopimusten tulos ja nämä sopimukset tulisi purkaa. Tämä ei ole kestävä tapa toimia. Tiedonannossa mainitaan mahdollisesti kohti objektiivisten kriteerien käyttöä. Mielestäni olisi todella suositeltavaa, että meillä olisi selkeitä objektiivisia kriteereitä ja tätä veronmaksajatkin Euroopassa vaativat. Vaikka on hyvin vaikea löytää konkreettisia indikaattoreita, jotka parhaiten auttaisivat objektiivisten kriteerien löytämisessä – mutta ehdottaisin, että maaseutualue, Natura 2000-alue ja BKT per capita voisivat olla hyviä indikaattoreita tässä, koska ne kaikki ovat e, tarkkaan määriteltyjä ja kaikkia mitataan samalla tavoin ympäri Eurooppaa ja Ne kuvastavat ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä ja myöskin eh, tasa-arvoa Euroopassa. Budjettikysymyksiin liittyy myös maaseudun kehityksen paikka EUn politiikassa tulevaisuudessa. Se ei ole selvä. On vahvoja argumentteja sen puolesta, että maaseutupolitiikassa pitäisi, maatalouspolitiikassa pitäisi tulevaisuudessakin olla mukana maaseudun kehittäminen, mutta myös hyvin paljon argumentteja sen puolesta, että maaseudun kehittäminen pitäisi siirtää kohesiopolitiikkaan. Tämä keskustelu ei ole kovinkaan tehokasta, koska ihmiset, jotka asuvat maaseudulla, haluavat parantaa elinolosuhteitaan ja heille on aika sama, mistä nämä määrärahat tulevat. Siksi ehdottaisin, että kaikki maaseutun liittyvät politiikat yhdistettäisiin saman katon alle ja luotaisiin uusi rahasto, joka lisäisi maaseudun kehittämisohjelmien tehokkuutta, vähentäisi kaksinkertaisuutta, e, jota tällä hetkellä on, ja lisäisi näiden toimien parempaa koordinointia. Tämänhetkiset maaseudun kehittämisohjelmat ovat sellaisia, että niitä hallinnoidaan eri kansallisissa instituutioissa ja virastoissa, eikä niitä ole integroittu yhden otsikon alle. Ja tällainen integrointi parantaisi eurooppalaisten maaseudun kehitysrahastojen käyttöä. Ja lopuksi, nyt on varsin varhaista vielä määritellä maaseudun kehityksen lopullista roolia tulevissa YMPssä, mutta joitakin johtopäätöksiä, joihin olen tullut. Ensimmäisessä osassa esitystäni korostin sitä, että tiedonannon ehdotuksista puuttuu yksityiskohtia useasti ja että nämä ehdotukset ovat vain osittain johdonmukaisia haasteiden kanssa vaikuttaa siltä, että tuleva YMP määrittyy erilaisten tekijöiden seurauksena ne kaikki on otettava huomioon. Maaseudun kehitys näyttää heikkenevän toisessa pilarissa, mutta maaseudun kehitys kokonaisuudessaan ei tule heikkenemään, koska osa maaseudun kehitystoimista siirtyy viherrettyyn ensimmäiseen pilariin. Mitään suuria prioriteetteja tien e, muutoksia ei ole tulossa, mutta köyhyys on kuitenkin yksi vakavimmista ongelmista ja se olisi selkeästi otettava esille. Lisäksi olisi keskityttävä tuloksiin ja pitäisi olla tavoitteiden ja mittausvälineiden kaksijakoisuutta. Budjettivarojen uudelleen järjestämisen pitäisi perustua objektiivisiin kriteereihin Natura 2000, äh, maatalousalue ja BKT per capita voisivat olla hyviä indikaattoreita. Kaikki mm, maaseutuun liittyvät politiikat olisi integroitava yhden katon alle ja luotava yhteinen rahasto tällä tavoin tehostettava nykyisten ohjelmien toimintaa ja vähentää kaksinkertaista työtä. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että tulevan YMP pitäisi huomioida EU-maatalouden monimuotoisuus ja pitäisi olla hajautettua politiikkaa, eikä niinkään käyttää tällaista yksi koko sopii kaikille politiikkaa. Tässä kaikki. Kiitoksia mielenkiinnostani. Tack så mycket. <clears throat> Tack så oerhört mycket för. Kiitos paljon. Kiitos paljon näistä hyvin erilaisista erilaisista eh- esityksistä. No, minä aloitan vielä uudestaan, kun päätin puhua ruotsia. Minä haluaisin kiittää puhujia siitä, että he kertoivat näistä erittäin kiinnostavista asioista, ja hyvin erilaisia nämä esityksetkin olivat keskenään. Tämä on hyvin hyödyllistä meille, jotka joudumme tekemään päätöksiä. Meille on hyvin tärkeää, että me näemme asiat monesta kulmasta. Demokratiahan on juuri sitä, että me löydämme tämän tasapainopisteen ja löydämme kompromissin. Seuraavana annan sitten puheenvuoron esittelijällemme Herra Dessille, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Arvoisat asiantuntijat, tämän päivän kuulemistilaisuus, kuten puheenjohtaja sanoi, on tuonut uusia ajatuksia, pohdintoja julki. Tämä oli paljon hedelmällisempää kuin viimeksi, kun tällaisen kuulemistilaisuuden järjestimme. Emme kuulleet oikein uutta. Olen vähän epävarma joidenkin kannanottojen osalta. Herra Langeman otitte esiin, Langeman otitte esiin julkishyödykkeiden osalta joitain asioita samoin kuin muut. Ja miten nämä pitäisi jotenkin järjestellä minä ajattelisin, että nämä ympäristötoimet, toisin kuin komissio on ajatellut, e, ympäristötoimet eivät kuulu ensimmäisen vai toisen pilarin. Minä olen sitä mieltä, että siellä paljon paremmin kohdennettuina voidaan hoitaa näitä ympäristötoimia. Ja jos ei niitä voida kunnolla järjestää ensimmäisessä pilarissa, niin sitä ei voida korvatakaan kunnolla – ja silloin emme voi ottaa huomioon erilaisuuksia Euroopassa. Meidän on huolehdittava siitä, että YMPn uudistus, kun se on valmis, on sellainen, ettei synny lisää byrokratiaa, vaan uusien hallinnollisten ja tarkastustoimien kautta ja usein sanktiomekanismien kautta viljelijöillemme. Siksi kysyisin asiantuntijalta vielä, vetäisittekö sen puolesta, että ensimmäisen pilarin, sinä puhutaan yleisestä EUn maaseudun, maatalouspolitiikan tukemisesta. Ja tämä erotettaisiin tarkkaan toisesta pilarista, jossa nähtäisiin, että huolehditaan julkishyödykkeistä niin, että puhutaan erityisesti yksittäisen viljelijän panoksesta ja että siitä voidaan korvata. Jos ymmärsin professori Tangemannin oikein, jos siirtymä olisi ensimmäisestä pilarista toisen, tämä ei saa johtaa yhteisrahoitukseen, vaan ilman yhteisrahoitusta tämän pitäisi toteutua. Minä kiinnostaisin myös kuulla viimeiseltä asiantuntijalta maaseudun kehityksestä. Siinä puhuttiin, voidaan keskustella siitä – mutta me olemme sitä mieltä, että maatalousala olisi edelleen tässä maatalouspilarissa, mutta sitten pitäisi katsoa yhteisrahoitusmahdollisuuksia. Enkä oikein tiedä, mikä oli, mistä kolmas asiantuntija tulee, mutta minä tulen alueelta, joka oli 40 vuotta kovasti jäljessä – ja sitten infrastruktuuriparannuksia saatiin aikaiseksi, joten jos ajatellaan Euroopan alueita tänä päivänä, jotka ovat hyvin köyhiä, joilla ihmisillä on vielä hyvin hankalat ala, olot, niin minun pitkäaikainen kokemukseni on se, että erityisesti pitää investoida infrastruktuuriin. Tämä voitaisiin tietenkin toteuttaa yhdistettynä niin, että puhutaan maaseudun kehittämisestä ja rakennetuimista, jotka ovat toisen rahaston piiristä. Lisäksi kysyisin, mikä on asiantuntijoiden suhtautuminen siihen, että koko järjestelmää yksinkertaistettaisiin tulevaisuudessa. Omassa mietinnössäni haluaisin saada yksinkertaisempaa järjestelmää. Minun mietintöni vähän vaikeuttaa se, että komission tiedonanto on suurilta osin melko epätarkka – joten ei ole oikein kunnollista pohjaa, jolta Euroopan parlamentti voi tehdä työtään. Sanoisin kollegoille, että meillä on Lissabonin sopimus, kannamme tässä yhdessä vastuuta, eikä voida ajatella, että mekin kirjoitamme mietinnön, jota voidaan tulkita miten tahansa ja joka antaa vapaat kädet komissiolle. Meidän pitää kyllä mielestäni hyvin tarkkaan laatia oma mietintömme. Pyrin lähipäivinä siihen, että saan käännettäväksi mietintöni, jossa on enemmän yksityiskohtia. Varmasti keskustelemme näistä hyvinkin kiivasti, mutta minä en halua sellaista mietintöä, jossa hyvin suurpiirteisesti puhutaan matalouspolitiikan tulevaisuudesta. Tämä saattaisi saada suuren tuen parlamentista kylläkin, kun siinä ei oikein sanota mitään. Minun mielestäni meidän vastuullamme on se, Tämä olisi kysymys asiantuntijallekin, arvioitteko asian samoin, että nyt parlamentin selkeästi pitäisi sanoa, minkä linjan tulisi olla, jotta komissio saa hy- hyvää ohjeistusta ja tulevan asiakirjansa. Kiitos. Grazie Albert. E Kiitoksia Albert. Ja seuraavaksi Luis Capula Santos. Muito obrigado, Presidente. Eu eh, agradeço muito Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän kaikkia. En pelkästään asiantuntijoita, vaan minä kiitän myös näistä asiakirjoista, joita olemme saaneet. Ne ovat hyvin hyödyllisiä tähän keskusteluun, jonka olemme aloittamassa. Minulla on sydämelläni yksi kysymys, joka liittyy tähän pääkysymykseen koko uudistuksessa, Eli siihen, että kun uusi järjestelmä otetaan näihin suoriin maksatuksiin. Minä haluaisin kertoa eh, erästä asiasta, josta en ole samaa mieltä. Her- tässä Tangerman sanoi, että nämä suorat tuet eh, ovat eh, tulotukea eikä ole kysymys julkishyödykkeistä. Tässä on sitten kysymys sellaisesta maatalouspolitiikan osasta, jossa on yhteisrahoitusta. Ja tähän haluaisin todeta, että komission ehdotukseen liittyy tiettyjä taloudellisia kysymyksiä, alueellisia, taloudellisia, elintarviketurvaan liittyviä. Ja miten e, sellainen institutionaalinen järjestelmä, josta olemme jo vuosia puhuneet, se, että legitimoidaan tällainen järjestelmä, niin se täytyy vielä VTOlle osoittaa. Haluaisin, että kertoisitte minulle, että näin on. Ja jos näin on, niin pitäisi kuitenkin tästä asiasta vielä vähän tarkemmin keskustella. Muuten minä en näe tätä YMPtä siinä valossa. Kiitoksia Luis Albert Hoffman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin ajattelen, kuten puhe, esittelijä Albert Dess sanoi, olemme kuulleet erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja, vielä mielenkiintoisimpia kuin muutama päivä sitten, jolloin sanoimme toisillemme asioita, jotka jo tiesimmekin. Erittäin mielenkiintoista minusta oli se, mitä professori Tangerman sanoi ja hänen eh, erittäin selkeä lausuntonsa eh, tehdään maatalouspolitiikan toisessa pilarissa sitä, mitä sinne kuuluu. Ja miksi meillä nyt pitäisi olla viherryttämistä yhtäkkiä ensimmäisessä pilarissa? Olisi paljon järkevämpää katsoa, mitä nykyisellä politiikalla jäsenvaltiot toisessa pilarissa ovat tehneet ympäristönsuojelun saralla. Ja sitten nähdään, että on jäsenvaltiot, jotka kummallista kyllä ovat 95 prosenttia kaikista maatalous menoistaan panneet ensimmäiseen pilariin ja silloin minä uskallan sanoa, että toista pilaria ei ole eikä ympäristön suojelua maatalouspolitiikassa. Eivätkä nämä ole valtioita, joilla ei ole mitään ongelmaa esimerkiksi ähm, juomaveden suhteen ja muuta, joten pitäisi pohtia, eikö nykyistä maatalouden ympäristöohjelmaa voisi tehdä pakollisemmaksi ja vahvemmaksi toisessa pilarissa meidän tulisi myös pohtia sitä, eikö meidän tulisi parantaa nykyistä mallia, kehittää sitä eteenpäin. Ja olen samaa mieltä professori Tangermanin kanssa. Ei pitäisi ryhtyä sekoittamaan näitä asioita keskenään. PK-yritysten eh, yksin, pk-yrityksille yksinkertaistaminen, herra Tangerman sanoi tämän aivan oikein, ei eh, ole kyse siitä, että on joku Ähm, tasasumma pk-yrityksille, vaan että pohditaan byrokratiaa ja ehkä monivuotisia äh, maksuja voitaisiin harkita ehkä sellaiset yritykset, jotka saavat pari euroa vuodessa, niin äh, ehkä ne voisivat todellakin saada sen kerran viidessä vuodessa. Miksi ei? Meidän tulisi todella voittaa omat esteemme ja pohtia sitä, miten byrokratiaa voi voitaisiin vähentää. Ja sitten viimeisestä puheenvuorosta tai oikeastaan kaikista puheenvuoroista kannatan sitä, että puhutaan köyhyydestä maaseudulla. Se, mikä mielestäni puuttui kaikista kolmesta esityksestä, oli se, että mitä tehdään mm, maaseudun vanhentumisella. Tämä on aihe, joka ei esiin komission tiedonannossa ja täälläkin siitä puhutaan hyvin vähän, mutta se on mielestäni erittäin kiireellinen kysymys. Kiitoksia. Sigiereski. Ja myślę, że szkoda, że jest mało czasu, bo naprawdę jest o czym... Kiitos puheenjohtaja. Todella toivoisin, että meillä olisi enemmän aikaa, koska meillä on niin paljon keskusteltavaa ja pohdittavaa kaikkien näiden alustusten jälkeen. Minä luin, tai olen lukenut professori Tangermanin kirjoituksia aikaisemmin, joten todella toivoisin, että meillä olisi enemmän aikaa. Mutta on totta, että tässä on paljon haasteita ja jotkut haasteet eivät ole kovin selviä. Eli joskus kun pyritään saamaan julkista oikeutusta menoille esimerkiksi, pyritään saamaan kaikki näyttämään vihreältä – minä en halua kritisoida tätä, koska tiedostan hyvin sen, ettei meillä ole oikein muuta, mitä voimme tehdä. Tämä on hyvin erityislaatuinen poliittinen tilanne, jossa nyt olemme. Ja tässä tilanteessa, kun puhutaan tuloista, puhutaan viljelijöiden iästä ja niin edellään tässä ei ole paljon muita ehdotuksia, joita voisimme tällä hetkellä tehdä. Joten se, että ylläpidetään maksun tasoja näiden viljelijöiden osalta – osoittaa maatalouspolitiikan vakautta. Tiedän, että meidän on ylläpidettävä näitä tasoja historiallisesti, kun ajatellaan 12 tai 15 jäsenvaltion tasoa. Siinä pitäisi olla vähän toisenlaista historiallista näkymää. Tämä luo jonkinlaisen lähtökohdan ja niin sitten katsottaisiin, miten edetään. Mutta jos haluamme pitää tästä tasosta kiinni, meidän on myös muutettava budjettiamme – budjettimme pitäisi olla joustavampi, jos haluamme tavoitteisiin päästä. Ja sitten yksi ongelma. Meillä on niin paljon tavoitteita yhteisessä maatalouspolitiikassa, maaseudun kehittäminen, ilmastonmuutos. Ymmärrän, että tämä hermostuttaa veronmaksajamme. Viljelijät voivat saada varoja eivät ainoastaan maatalous tutkinnon, vaan myöskin muilta aloilta, jos erilaisiin tavoitteisiin päästään. Eipä muuta, kiitos. Kiireski Kalinowski. Kiitoksia, Kalinowski. Norevole Kalinowski. Prego. Ja również chcę podziękować za te wszystkie prezentacje dzisiejsze, bardzo ciekawe. Kiitoksia e- asiantuntijoille näistä kiinnostavista esityksistä. Minä haluaisin nyt viitata sellaiseen lähestymistapaan, joka professori Tangermanin esityksessä oli, kun hän puhui tulevaisuudesta. Hän esitti oman arvionsa Euroopan unionin komission tiedonannosta. Mielestäni meidän täytyy ymmärtää se, että meidän maataloutemme kilpailukyky sen kun heikkenee Euroopassa. Me emme voi voittaa tätä kisaa meidän kilpailijoillemme kanssa maailmalla. Kysymys kuuluu, että onko jonkinlainen kompromissi löydettävissä. Jos me haluamme modernisoida ja tulla kilpailukykyisemmiksi, niin onko sitä? Ja jos me haluamme olla vihreitä, haluamme olla sosiaalisesti orientoituneita ja ekologisia, niin jos me haluamme luopua tästä ja etsiä kompromissia, niin me hukkaamme aikaa. Mitä suoriin tukiin tulee uusissa ja vanhoissa maksettava sama tuki, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi täsmälleen sama. Meillähän on vuoristoalueita, eteläisiä alueita, pohjoisia alueita, joissa ilmastoolot ovat erilaiset. Sitten meillä on parlamentin mietintö, jonka olemme äänestäneet. Ja me puhumme objektiivisista kriteereistä. Kuitenkaan emme näe, mitä ne ovat. Meidän pitäisi nähdä, mitä ne ovat. Meidän pitäisi etsiä niitä. Professori Tangerman mainitsi myös aktiivisen viljelijän loistava idea mielestäni. Sitä on mietittävä. Pitäisi olla kyseessä henkilö, joka omistaa maansa ja tekee siellä työtä. Tietenkin hän voi vuokratakin maansa. Mutta jos vuokraa maat ja sitten saa rahaa hehtaarikohtaisesti, niin sehän on ongelma. Minun maassani Puolassa tällainen ongelma on huomattava. Sitten viimeinen kysymys. Miten jaettaisiin varat ja välineet näiden kahden pilarin kesken? Minä mietin hyvin paljon tätä jakoa 80-20 prosenttia on ehdotettu, mutta minun mielestäni tätä päätöstä ei pitäisi tehdä noin vain, vaan meidän täytyy katsoa vielä kriteerejä. Honorable Reimers. Kiitoksia. Edustaja Reimers. Ja, danke schön. Kiitoksia. Minulla olisi kolme eh, lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin puhuttiin tästä yhteisrahoitusongelmasta. Onko herroilla ehkä myös ehdotusta, miten yhteisrahoitusta voitaisiin muuttaa maaseudun kehittämisen parantamiseksi, että meidän täytyy tehdä jotain, niin sen me kaikki tiedämme. Lisäksi haluaisin sanoa, että maanviljelijät ovat mielestäni kyvykkäämpiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen kuin väestörakenteen muutokseen, koska tämä asia on aliarvioitu. Se on tulossa hyvin nopeasti meitä kohti. Väestörakenne muuttuu erityisesti maaseudulla voimakkaasti ja siksi minusta toinen pilari on erittäin tärkeä, koska se on väline, jolla voidaan toimia, jotta voidaan pitää yllä rakenteita maaseudulla mitä hyötyä maaseudusta on maanviljelijöille, jos ovat siellä yksin. Ja sitten meidän täytyy myös katsoa, että me sekannu tässä liikaa. Jos yritämme tehdä liikaa, niin silloin määrärahat eivät riitä mm, tukemaan yksittäisiä hankkeita. Kiitoksia, edustaja Njo. Thank you. Mennään nopeasti. Kiitos puheenjohtaja. Minun kommenttini kuuluvat toiseen pilariin, jota on todella väärinkäytetty. Minulla on 50-60 esimerkkiä, mutta mainitsen vain kolme alaa. Ruotsin tiettyjen perunoiden tukeminen, siellä on oma peruna. Teollisuus ei sitä tarvitse tukea ja sitten tuetaan espanjalaisia yrityksiä, joita ei ole oikeastaan olemassa kauhea rahan hukkaa. Viimeksi täysistunnossa Brysselissä mainitsinkin unkarilaiset koirat, suuret summat rahaa, jotta unkarilaisten kohdien elämä olisi parempaa. Rahaa annetaan, mutta kohdien elämä ei ole parantunut. Katsotaan maaseudun ongelmia. Miten voimme auttaa? Työllisyys, ympäristö, turvallisuus. Työllisyyden osalta esimerkiksi Britanniassa maksut, joita työmarkkinoilla maksetaan, käytettäisiin tähän tukeen, että voitaisiin tukea maaseutualueita ympäristö. Toisen pilarin varoja. New EU regulations are coming about storing pig and poultry market can't... Jätten polttolaitokset esimerkiksi tiloille. Hyvä tapa olisi tukea näiden tuottamista – ja sitten terveyskysymys. Esimerkiksi näytön hoitaminen elektroniset järjestelmät. Ja miten voidaan hoitaa esimerkiksi ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi pölyyn kaikkialla ja sitten myöskin kännykät kaikille, jotka tekevät työtä tällä alalla. Martin Osling. Ähm, ja Tengaman. Aivan lyhyesti kaksi kysymystä. Ymmärsinkö oikein nyt että jos pannaan vihannekset ja hedelmät ensimmäiseen pilariin, niin se ei sovi VTO-sääntöihin. Te olitte muutenkin ensimmäistä pilaria vastaan, mutta kuitenkin ensimmäistä pilaria voidaan vihertää ja se olisi kuitenkin sopiva. No sitten julkishyödykkeet niin minkälainen se olisi, minkälainen hinta sillä olisi. Jännittävää sinänsä. Sitten en myöskään ymmärrä, että jos ensimmäinen pilari e, ei, sitä ei viherrytetä, niin jos minä nyt luen tätä komission tiedonantoa, niin täytyyhän meidän huolehtia siitä, että maatalouspolitiikassa toimimme siten, että, että kestävää maataloutta voidaan molemmissa pilareissa pilarien mukaan harjoittaa. Grazie Martin, onorevole Calniete. Edustaja Calniete sitten Nicholson. Paldies, president kungs. Es gribēju runāt par e, tiešajiem maksājumiem, kas Latvijas... Minä haluaisin puhua suorista maksuista ne ovat erittäin tärkeitä meidän maanviljelijöillemme. Herra Tangerman puhui siitäkin, että ei aina nähdä syytä sille, miksi näitä maksetaan. Latviassa on hyvin paljon maanviljelijöitä, jotka ovat eh, sen kannattavat sitä, että ei maksettaisi suoria tukia, mutta koko Euroopassa, koska silloin kilpailu olisi oikeudenmukaista. Niin kauan kuin se ei sitä ole, meidän on jotenkin eh, tasapainotettava näitä eroja. Tämä on selkeä järjestelmä, suorat tuet niin kauan kuin määritellään alhaisin ja korkein taso. Alhaisin taso 75 prosenttia, korkein taso 125 prosenttia Euroopan keskivertomaksuista. Tämä tarkoittaisi, että olemme riittävän joustavia ja se loisi myös selkeyttä. Lisäksi tarvitsemme objektiivisia kriteereitä. Puhuitte maaseudun kehittämisestä. Me tarvitsemme, meidän täytyy huomioida PKT per capita. Toiseksi Jos haluamme pitää maaseutumaata, siellä täytyy huomioida tuotanto, tekniset kysymykset, polttoaine ja työntekijöiden koulutus. Mielelläni kuulisin asiantuntijoiden mielipiteitä. Yes, Chairman. Quite clearly we can see... Kiitos puheenjohtaja. Selkeästi nähdään niin Jakob ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, ja tässä varmaan taistelut annetaan luvassa uudistuksen yhteydessä. Ensimmäinen puhuja puhui siitä, että siirrytään pois suorista maksuista. Eli maksettiin aikaisemmin, maksettiin jokaisesta asiasta tilalla ensin ja sitten kahden vuoden ajan oli tämä yhtenäinen tilatukijärjestelmä. Tulisiko sitä jatkaa nyt vai mitä pitäisi tehdä? jokainen ajattelee, että 2014-2015 ja voidaan maksaa sen mukaan, jota oli vuonna 2002. Pitäisikö viiteajan olla toisenlainen? Olisiko tämä parempi tapa jakaa näitä varoja? Haluaisin kysyä, kun näitä mitä minä olen nähnyt. Korjatkaa, jos olen väärässä. Nauta ja lammasala ovat uudistuspaketin mukaan todella – kutistumaan päin. Tämä on minun käsitykseni. Minä olen sitä mieltä, että yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi olla maatalouspolitiikka. Sen ei pitäisi olla ympäristöpolitiikkaa eikä ainakaan sosiaalipolitiikkaa. Kiitos. Kiitoksia James ja lopuksi edustaja Rodusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää näistä erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Käännyn herra Tangermanin puoleen. Professori Tangerman, te esityksissänne sanoitte aika selkeästi, että kyseenalaistatte suorat tuet. Sanoitte, että suorat tuet eivät liity suoraan elintarviketurvallisuuteen eh, tai sen huoltovarmuuteen. Siksi esitän kysymyksen, miksi meillä on tietyillä aloilla yhä enemmän ihmisiä, jotka lähtevät sieltä eh, ja toiseksi sanotte, että myös korkeilla hinnoilla on jotain tekemistä suorien tukien kanssa. Tietääkseni Saksassa ainoastaan 11 prosenttia tuloista käytetään elintarvikkeisiin. Minun mielestäni tämä ei ole kovin suuri osuus. Mielestäni olisi ihan oikein, jos käytämme enemmän suuremman osan tuloistamme hyvien elintarvikkeita varten. Mielenkiintoista oli tämä mitä sanoitte, että täytyy olla oikeudenmukaisuutta, mutta meillä täytyisi olla tällainen tulotesti. Nyt siterasin teitä melkein sana tarkkaan. Voisitteko selittää tätä? Voitaisinko tätä verrata saksanlaisen sosiaaliturvan kanssa, eli että jokaisen maanviljelijän on tarkkaan määriteltävä hänen tulonsa. Miten aiotte teknisesti toteuttaa tämän? Kiitoksia. Minä pyydän anteeksi erityisesti tulkeilta. Meillä on nyt hyvin vähän aikaa vain. Me emme voi mennä yli ajan, joten annan nyt puheenvuoron kaikille kolmelle asiantuntijallemme ihan lyhyitä puheenvuoroja varten. E, herra Tangerman. Ich bedanke mich herzlich für die... Oikein sydämellisesti kiitokset monista mielenkiintoisista kysymyksistä ja kommenteista. Kun aikaan vähän en voi pitkään vastata, ihan lyhyesti vain peruskysymys. julkishyödykkeet ja miten niitä rahoitettaisiin ensimmäisestä tai toisesta pilarista. Selkeästi tämä mielestäni kuuluu toiseen pilarin siksi, että toisessa pilarissa voidaan kohdentaa asiat niin kuin se on tarpeen julkishyödykkeitä hoidettaessa. Jokainen EUn hehtaari ei voi tarjota julkishyödykkeitä samalla tavalla. Tämä pitää siis nähdä eroteltuna asiana kohta kohdalta. Ja tämä on mahdollista vain toisessa pilarissa. Minusta sellainen politiikka olisi hyvä, joka voimakkaammin menee juuri kohdentamisen suuntaan, jossa todella siirtää maksuja ensimmäisestä toiseen pilariin ja silloin heti todella syntyy kysymys yhteisrahoituksesta, jos asia tehdään niin kuin moduloinnin yhteydessä. Yksi euro ensimmäisestä toiseen pilariin ja sitten kansalliset varat siihen mukaan, niin silloin volyymi kasvaa kaiken kaikkiaan, eikä tämä ole harjoituksen tarkoitus, että maatalouspolitiikkaan kuluu enemmän varoja. Siksi todella olisi järkevää luoda toisenlainen järjestelmä. Periaatteessa. Mutta nyt ehkä pidätte minua aivan vallankumouksellisena, mutta sanoisin, että on se ihan oikein, että jäsenvaltiot ovat mukana rahoittamassa, koska jäsenvaltiot ovat mukana rahoittamassa, päättämässä siitä, mitä julkishyödykkeitä tarvitaan. Ja jotta nämä eivät olisi lisävaroja, oikeastaan olisi parempi, jos jäsenvaltioiden rahoitusosuutta EUn budjettiin leikattaisiin ja näin annettaisiin mahdollisuus yhteisrahoituksen toisessa pelarissa – ja näin olisi myös yhdessä kannettu vastuu päätöksistä toisessa pilarissa. Sitten kysyttiin, mitä nämä julkishyödykkeistä maksaminen, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on mielestäni, tai hyvin niukka muotoilu, mutta nyt on kyse juuri siitä, mitä nyt jo tapahtuu toisessa pilarissa. Ratkaisevaa tässä on se, että maksu sidotaan myöskin sopimuksiin. On sopimus maanviljelijän ja viranomaisen välillä, joka määrittelee tarkkaan sen, mitä viljelijän on tehtävä ja tästä palvelusta, tästä työstä hänelle maksetaan. Ei tätä voida laskea tonnimäärissä esimerkiksi, mutta tärkeää on se, että muotoillaan, mistä palvelusta on kyse, mistä työstä, ja sitten sopimus, joka velvoittaa viljelijän todella huolehtimaan siitä, että tämä työ toteutuu. Sitten voidaan keskustella vielä siitä, miten sovitaan rahasummista. Tässä on monenlaisia menetelmiä, joiden kautta tämä voidaan kyllä toteuttaa. Ja sitten kysyttiin VTO-määräysten noudattamisesta. Kysele yleisesti ottaen VTO-määräyksistä, mutta suorat maksut on annettu nyt VTOlle tietona vihreän laatikon asioina. Ja jos suorat tuet halutaan vihreän laatikon, niin silloin ei voida hyväksyä sitä, että on tuotettava, jotta viljelijänä tämän suoran tuen voi saada. Ja mitä muutoksia tässä kannattaa tehdä, jos ei siihen ole mitään kannustimia? Tämä mielestäni on hyvän selkeä. Macht, macht man zur Voraussetzung dafür, dass jemand die Zahlung bekommt. Äh, siis jos ajatellaan, että viljelijä jotain tekee, hänen pitää tehdä se sopimuksen mukaan ja noudattaa niitä sääntöjä, jotka, jotka vihreään laatikkoon liittyvät. Puheenjohtaja yrittää keskeyttää. Olenkin päättämässä puheenvuoroni puheenjohtaja. se, että ihmiset lähtevät maaseudulta, eikä tämä johda siihen, että ruokaturva on vaarassa. Eihän sieltä maanviljelyalaa sinänsä vähenne. Sitä voidaan käyttää muihin asioihin ehkä, jos ei sitä käytetä tierakennuksiin ja muuhun, mutta eihän sinänsä maaseudun tyhjentyminen vähennä maataloustuotantoa. Ja sitten tulotestit tarpeiden testaaminen, jos todella halutaan suhtautua vakavasti siihen, että haluamme reilusti jaetut suorat tuet, oikeudenmukaiset tuet tulevaisuudessa, niin todella pitää pohtia, mikä on tuen saajan asema. Englannin kuningatar ei ehkä suoranaisesti tarvitsisi suoraa tukea. Köyhä viljelijä kylläkin, koska no nythän emme täällä keskustele sinänsä yksittäisistä henkilöistä, en tarkkaan tiedä Englannin kuningattaren tuloja. Parola. Più rapido che puoi. Ja sitten eh, Rochatelier niin nopeasti kuin mahdollista. Plus. 45 sekuntia ja enempää. Ensimmäinen ajatus on se, että täytyy olla konkreettinen ja paholainen luuraa yksityiskohdissa. Haluammeko me jakaa näitä e, tukia, jotka tällä tavalla, kun mikä ei sovi ollenkaan hintojen heilahtelun. No sitten mitä tulee riskinhallintaan, se on kaikkein tärkeimpiä asioita. Ja toisaalta olen myös sitä mieltä, että ensimmäisessä pilarissa täytyy olla tiettyä viherrystä. Silloin maaseudun kehittämistoimia käytetään toisella tavalla. Ja mm, terveystarkastuksessahan meillä oli tiettyjä kriteerejä, joilla me annamme sisältöä ensimmäiselle pilarille. Sitten viimeinen asia on, että täytyy tukikattoon suhtautua – Eh, varovasti perustulotukeen liittyen. Täytyy miettiä, kuka julkista tukea saa, kuka ei. E Vincent ei. E Kiitos Vincent Chatelier. Ja lopuksi Attila Jambor, muutama minuutti ainoastaan. Okay, several, uh, number of comments on the relation useita kommentteja liittyen ähm, maatalouden ja maaseudun kehittämispolitiikan suhteisiin. Olen sitä mieltä, että maaseudun kehittymispolitiikan ei tulisi keskitty ainoastaan maatalouteen. Maatalouden täytyisi olla eh, tärkeä osa tätä politiikkaa, mutta maatalouspolitiikalla on useita eh, sillä on useasti vaikutuksia maaseudun kehitykseen. Se ei pysty täysin käsittelemään kaikkia maaseudun ongelmia, joten maaseudun kehittämispolitiikka ei käsittele pelkästään maataloutta. Maatalous on vain tärkeä osa maaseudun kehittämispolitiikkaa. Sitten oli kommentti arviointijärjestelmän yksinkertaistamisesta. Vastatakseni tähän kysymykseen hyvin nopeasti, meidän tulisi yksinkertaista indikaattoreita. Tällä hetkellä tietääkseni meillä on yli 100 indikaattoria. Tämä järjestelmä olisi yksinkertaistettava. Toinen tärkeä kysymys on se, että arviointijärjestelmä ei oikeastaan toimi. Se ei toimi kunnolla, koska siinä on kyse tällaisesta rastiruutuun järjestelmästä. Ja viimeinen kommentti liittyi köyhyyteen ja maaseudun väestön vanhenemiseen. Olen aivan samaa mieltä. Näiden kahden ilmiön välillä on selkeä yhteys ja EU-politiikan täytyisi ottaa tämä asia huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikkia, erityisesti asiantuntijoitamme. Ja tämä intensiivinen keskustelu, jota me olemme käyneet, osoittaa, että paljon pohdittavaa on. Haluaisin vielä nopeasti eh, kommentoida professori Tangermanin viimeisiä kommentteja. Mitenköhän Amerikan kongressi olisi reagoinut tähän ähm, professori Tangermanin viimeiseen kommenttiin. Ehkä eh, heidän maatalousvaliokuntansa olisi reagoinut hiukan eri tavalla kuin me. Kiitoksia asiantuntijoille, kiitoksia kollegoille ja seuraava kokous on 28. helmikuuta kello 15.